So, dear colleagues, good afternoon. Uh, first... Hyvää iltapäivää, kollegat. Ensin haluaisin hyväksyä esityslistan. Esityslista on hyväksytty. Sitten tietoja puheenjohtajan ilmoituksia. Ensinnäkin jäsenet ovat saaneet joihin tietoa siitä, että tämän iltapäivän kokousta kello 18.30 alkaa yhteis Ekonin ja Liben koe. Ja Eli tämä on jo yhteiskokous järjestyksessä tämä kokoussali. Eli täällä on myös live-kollegoiden nimet. Ja koordinaattoreiden suosituksia ja päätöksiä 22. marraskuuta kokouksesta. Ensinnäkin EKP-konsultaatio järjestämättömistä lainoista ja yhteenveto. Siis me keskustelimme siitä, että että kokoamme keskusteluista yhteenvedon, samoin kuin ne sitoumukset, joita tehtiin Tämä, tässä julkisessa kuulemisessa 9. marraskuuta. Nämä suositukset ja päätökset on lähetetty teille kirjeessä. Ja tässä Ekon sanoi, että se odottaa, että näiden sitoumusten täytäntöönpano toteutetaan ja että mitään sitovia sääntöjä ei siirretä eteenpäin. Ja että jatkamme vuoropuhelua tässä tärkeässä asiassa. Kolmanneksi Brexit-koordinaattorit päättivät työmetodeistaan sitten kolme vierailut. Vierailun Baseliin maanantaina 6. huhtikuuta 2018 Ranskan valtuuskunta viikko 12 2019. Ja sitten elokuussa 18 on kaksi Ekon kokousta, yksi verotuksesta ja toinen pankkiunionista. Ja mukaan toivotaan myös äh, kansallisten parlamenttien äh, jäseniä ja toivomme, että kirjallisesti esittävät kysymykset tulisivat, äh, tulisivat mahdollisimman nopeasti. Sen lisäksi äh, verotukselliset haasteet äh, jakamistaloudessa. Tästä olisi tarkoitus järjestää myös äh, työryhmä yhdessä verotustyöryhmän kanssa. Ja sitten kilpailukysymykset ähm, finanssiteknologiassa hyväksyttiin. Sen lisäksi työryhmän kokousten 2018 kokouskalenteri hyväksyttiin. Sitten kokousasiakirjoista päätettiin, että printatut kokousasiakirjat tästä lähtien ovat annetaan vain virallisille jäsenille, jotka ilmoittavat, että he haluavat jatkossakin kirjallisena paperit. Eli jos te ette äh, ilmoita sitä erikseen niin, että saa asiakirjoja paperiversioina. Mutta tietty määrä printattuja asiakirjoja on varastossa. 24. tammakuuta ää, tullaan ää, käsittelemään PSD2. Me olemme saaneet tästä delegoidun säädöksen vihdoin viimein, mikä on tietenkin hyvä parannus, mitä tulee sitten rahanpesun vastaiseen delegoituun asetukseen. me haluamme kutsua komission jäsenen paikalle ja tänä päivänä me olemme osannistuneet myös avoimen koordinaation kokoukseen. Mitä tulee MIFIDin, niin kolmen kuukauden tarkastuskausi on voimassa jotta on mahdollisuus järjestää, tai tehdä myös vastalause. Tästä järjestetään varjoesittelijöiden kokous. Mitä tulee sitten 026-2017 vetoomukseen emusta, pääsimme, päätimme, että lähetämme kirjeen petiin. Ja sitten ehdotus B807-2017 päätimme, että emme tee jatkoa tälle päätöslauselmalle. Ja sitten komission ehdotuksesta suurin osa kannattajista sanoi, että ei ole mitään vasta lausetta sille, että komissio vetää takaisin paperinsa liittyen pankkien rakenteisiin ja niiden muuttamiseen. Täytyy, meidän täytyy puuttua tähän ongelmaan toisenlaisin välinein. 12 pankkivalvontapaneeli, asiantuntijat, tässä että ei, tehty mitään, tästä ei tullut mitään vastalauseita, vaan päätettiin jatkaa yhteistyötä vuonna 2018 samalla tavalla. Eli tässä kaikki eh, koordinaattorien suositukset ja voimme siirtyä kohtaan kolme esityslistalla. Kuten tiedätte, Euroopan komissio on ehdottanut, eh, että nimitettäisiin Elke König uudelleen yhteisen neuvoston puheenjohtajaksi. Joten toivotan Elke Koningin tervetulleeksi, joka on siis neuvoston puheenjohtaja hän on ollut vuodesta 2014 lähtien yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtaja. Hänen toimikautensa päättyy pian ja komissio ehdottaa, että artikla 56 mukaisesti hänen kolmatta kauttaan pidennettäisiin vielä viidellä vuodella. Ja sen vuoksi me kuulemme täällä Elke Königiä tänään. Ja hän varmasti kertoo meille tulevista suunnitelmistaan kriisiratkaisuneuvoston työssä. Te saatte nyt puheenvuoron noin kymmeneksi minuutiksi. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet. Ilo olla täällä keskustelemassa saavutuksista, joita olemme kriisinratkaisuneuvostossa johdollani saaneet aikaan ja mitä elementtejä minä, pidän tärkeänä jatkoa ajatellen. Avoimuus, julkinen vastuu, vastuuvelvollisuus ovat avainasemassa ajatellen kriisinratkaisun neuvoston työtä. Kun olen johtajana, niin minä olen osallistunut useisiin avoimiin suljettuihin kuulemiseen 12 ja enemmänkin. Täällä Euroopan parlamentissa näitä on pidetty ja olen myös käynyt osallistumassa jäsenvaltiossa vierailulla ja osallistunut kokouksiin, joissa on mukana kansallisia parlamentteja ollut myös. Kaiken kaikkiaan on ratkaisevan tärkeää lansaitelle kautta EUn, ei vain täällä Brysselissä, vaan ajatellen koko EUta, että ymmärtää kriisatkousneuvoston työn ymmärrettäväksi, miten pankkeja voidaan purkaa osin, ja tämä on haastavaa, koska meillä on suora, mutta myönteinen vaikutus työllämme ja miten se kaikki voi vaikuttaa EUn ja sen kansalaisiin. Me olemme juuri julkistaneet ensimmäisen monivuotisen ohjelmamme seuraavaksi kolmeksi vuodeksi, mukaan lukien työohjelma vuodelle 2018. Tämä tehtiin tänään ja jo nyt varmasti voimme sanoa rehellisesti, että pankkiunionin toinen pilari on vahvalla pohjalla, mutta täytyy pitää tästä vauhdista kiinni ja saada aikaan kunnianhimoisia tavoitteita, jotka yhteislainsäätäjät ovat asettaneet. Mitenkään voi väittää, että tehtävä olisi suoritettu vielä tässä vaiheessa. Seuraavien vuosien aikana sen jälkeen kriisinratkaisun neuvosto tulee asettamaan ehdot, joilla varmistetaan, että hallit tulla tavalla kaatuvia pankkeja voidaan ratkaista. Se ei vaikuta liikaa reaalitalouteen, julkiseen talouteen. Tämä on meidän tehtävämme ja Tämä on todellakin monivuotinen projekti. Tähän liittyy monia eri kulmia. Tämä on hyvin monimutkaista. Konkreettisesti ajatellen viimeistään 2020 mennessä, mutta esimerkiksi suurimpien pankin kohdalla jo aikaisemmin. SRB kehittää täydet kriisinratkaisusuunnitelmat kaikille pankkiryhmilleen, suunnitelmat, jotka ovat todella tarkkoja meidän puitteissamme laadittuja. Me haluamme, otamme huomioon eh, välittömät vaiheet kriisinratkaisusuunnitelmissa, jotka pikkuhiljaa sitten hienosäädetään, kunnes päästään tähän lopulliseen tasoon asti. Nyt puhun suoraan, meillä on jo suunnitelmia suurelle osalle pankkeja tai enemmistölle niistä. Nyt vain tehostetaan, parannetaan niitä ja haluan vielä sanoa, että niin kuin muissakin asioissa elämässä suunnitelma on vain niin hyvä, kun, kun että se pystyy ottamaan huomioon odottamattomia faktoja. Suuntautan eteenpäin, mutta suunnitelmia pitää aina sopeuttaa olosuhteisiin, jota eri tilanteissa sitten käytännössä syntyy jos ja kun ne täytyy vielä muuttaa kriisinratkaisusuunnitelmaksi ja tietenkin pystyy pysyvästi niitä täytyy päivittää, ei niitä voida hyllyn odottamaan, koska pankkien tilanne myös muuttuu. Meidän kriisiratkaisusuunnitelmamme äh, asettavat minimivaatimukset, MREL-vaatimukset koskien omia varoja ja alennuskelpoisia vastuita sekä konsolidoitulla että yksilöllisen pankin tasolla. Sitten toinen tärkeä aspekti, että tulevat heijastelemaan meidän äh, tutkimustuloksiamme, kun on poistettu esteitä kriisin ratkaisulta jotta pankkiryhmät, jo, joilla on tämä kriisinratkaisukollegio kaikkein monimutkaisimmissa, niin nämä suunnitelmat 2017 kattavat, ovat MREL-tavoitteet konsolidoidulla tasolla samoin kuin alustava keskustelu MREL-tavoitteista eh, materiaalisen yksikön tasolla. Pankit, joilla ei ole tällaista kriisinratkaisukollegiota, vähemmän monimutkaiset pankit, määritellään MREL-tavoitteet konsolidoitulla tasolla useimmissa tapauksissa. Meillä on ollut kattavia kuulemisia työkokouksia pankkien kanssa, jolle me aktiivisesti kommunikoineet yleisestä lähestymistavastamme markkinoille – te, vuoropuhelun, te, alan vuoropuhelun kanssa. 2018 ne pankit, joille sitovat tavoitteet on asetettu jo tänä vuonna ja konsolidoitulla tasolla on toimittu, niin SRB tulee määrittelemään tavoitteet yksilöllisellä tasolla. Siis matka jatkuu yhden vaiheen eteenpäin. Muiden pankkien kohdalla on esitetty sitovat tavoitteet konsolidoitulla tasolla pyritään varmistamaan se, että pankit pystyvät hoitamaan siirtymävaiheen ja täyttävät MREL-vaatimukset ilman, että tämä vaikuttaa merkittävällä tavalla rahoitukseen vaku- vakauteen tai reaalitalouteen tai niiden kykyyn antaa lainoittaa taloutta. Ei pitäisi myöskään unohtaa, että kun kriisinratkaisupuitteista päätettiin, oltiin päätetty poistaa se, mitä oli tapahtunut kriisinratkaisun aikana käytettiin veronmaksajien rahoja pelastamaan pankkeja, kun ei muitakaan ratkaisuja ollut. Tämän takia BRRD-direktiivi ja SRMR-asetus pyrkivät jakamaan epäonnistumisen kustannukset, ensin osakkeenomistajat, sitten joko velkakirjojen omistajat eikä veronmaksajat. On hyvin tärkeää, että myönnämme sen, että uskottavat MR-vaatimukset e ovat osa tätä yhtälöä Tämä on aivan sen asian ytimessä, mitä olemme pyrkineet saavuttamaan rahoituskriisin jälkeen, joka alkoi 2008. Me haluamme, että pankit voidaan hajoittaa. Ja vaikka ei ole mitään virallisia mpl päätöksiä tehty, pankkiunionin pankit ovat laskeneet liikkeelle enemmän ensisijaista lisää pääomaa, toisesta pääomaa ja ensisijaista vakuutetonta joukkolainoja 2017 alkupuolella kuin 2016 loppupuolella, joten mielestäni matka kulkee nyt ihan oikeaan suuntaan jopa pankkien kohdalla, joilla ei ole sitovia tavoitteita vielä. SRB tulee edistämään yhteistä politiikkaansa avainkysymyksessä ensi vuoden aikana. Me tulemme esimerkiksi laatimaan poliitikkoja koskien sisäisiä mrl vaatimuksia miten MRL sovitetaan siirtostrategioissa ja keskitymme maksuvalmiuskysymykseen. Kriisinratkaisussa pyritään identifioimaan jäljellä olevia huomattavia esteitä pankkien purkamiselle. Tätä ollaan kehittämässä ja ensi vuonna todella tulemme keskittymään siihen, että tunnistamme kyseisiä esteitä ja puutumme Ano, vaadimme, että pankki, pankit itse tekevät työtä asiassa. Sitten ohjeistusta pitää kehittää, miten käytetään eri kriisinratkaisun välineitä ja miten arvioidaan yleistä etu, etua kriisinratkaisun tilanneessa kuuma aihe. Sitten tästä enemmän löytää tietoa monivuotisesta moni, ohjelmasta, jossa sieltä näitäkin kysymyksiä. Kriisinratkaisutoiminnan suorittaminen tarvitsee pääsuunnitelman ja tällainen ensimmäinen kriisinratkaisutapaus oli kesäkuussa. EKPn arvion jälkeen tämä Banco Popular, Popular todettiin olevan lähes kaatumassa ja silloin SRB yhdessä Espanjan kansallisten viranomaisten kanssa yksimielisesti päätti ryhtyä kriisinratkaisutoimiin Banco Popularin kohdalla. Tämä päätös sitten sai tukea Euroopan komissiolta. Kriisinratkaisuneuvosto neuvosto yhdessä Euroopan komission ja EKPn kanssa myös ottaa huomioon, mitä tästä kaikesta on opittu. Tämä on hiukan tällainen oppikirjan kaltainen kriisinratkaisu kuitenkin minkälaisia kriisimalleja sitten kehitetään, ja tämä on välttämätöntä, niin todellisuus, niin kuin sanoin jo aikaisemmin, voi aina olla kuitenkin erilainen. Joka tapauksessa meidän pitää pystyä toimimaan taidolla, mutta myös riittävällä joustolla. Mitä tulee kaatuviin pankkeihin, niiden kriisinratkaisussa ei yleensä ole, tai ei ole toista tilaisuutta enää. Kun otetaan Banco Popular esimerkiksi, niin mielestäni me olimme ennakoineet kriisinratkaisusuunnitelmassamme äh, velkojen arvonlaskun yhtenä mahdollisuutena, mutta nyt kun otetaan huomioon, että mahdollinen ostaja löytyy koko pankille. että Meillä olimme tässä onnekkaita. Näin voitiin jatkaa pankin toimintoja. Jos, niin kuin tässä tapauksessa, tämä on tehokkain strategia kriisin ratkaisulle, niin silloin todellakin kannattaa näin tehdä, riippumatta siitä, mitä suunnitelmaan on laadittu. Jos se, että poiketaan suunnitelmasta, sen pitää olla aina mahdollista, jos tulos on tätä kautta parempi. Ja yksi asia on myös selvä. Kriisinratkaisu kiistatta aiheuttaa tappioita osakkeenomistajille ja joukkolaikavelkakirjojen omistajille. Ja tästä tietysti hyötyvät juristit, jotka eivät kiistä vain EUn osuutta ja kansallisen viranomaisten toimintaa, vaan puhuvat jopa siitä, onko EUn kriisiratkaisupuitteisto yleensäkään laillinen BRD, BRRD-direktiivi ja SRMR-asetus ovat läpikäymässä uudistuksia ja muutoksia tulee ensi vuosina. Teidän pitää näistä muutoksista itse päättää. Tosiaankin pankin kriisin ratkaisu on vieläkin aika uusi käsite. Sitten sit voi olla hyödystäkin muuttaa sovellettavia sääntöjä, ottaa huomioon kokemusta ja lisätietoja, taas äh, saavutettu, kunhan tämä ei vain johda siihen, että sääntelyssä mennään mm, taaksepäin. Tässä hengessä odotamme päätöksiä myös paketista, joka liittyy muihin kriisiratkaisukysymyksiin. Tämä on ollut hyvin tärkeä meidän työssämme ja mandaatissamme. Toivottavasti tämä vahvistaa kriisiratkaisupuitteita ja saa aikaan selkeyttä tuleviksi vuosiksi. Ennen kuin lopetan, haluaisin vielä muistuttaa siitä, että kun toteutetaan yhteistä ja, varajärjestely, jäljestä. Se on edelleen tärkeä kysymys ja tässä mielessä me tuemme jäsenvaltioiden ponnisteluita, jotta saadaan aikaan varautumisjärjestelmä joka toimii. Ja lopuksi, tämä, tämä sanon aina, lopuksi tarvitaan edistä talletussuojajärjestelmä. Se on pankkiunionin tiimeinen pilari ja se vielä puuttuu laajalti ottaen. Muistuttaisin myös jäsenvaltioita siitä, että täytyy puuttua jäljellä oleviin ongelmakysymyksiin pankissa ja vahvistaa juridisia puitteita, erityisesti mitä tulee maksukyvyttömyyslainsäädäntöön. SRBn puheenjohtajana minusta on kriittisen tärkeää konsolidoida työtä, jota nyt on jo tehty kriisinratkaisusuunnittelun yhteydessä ja edelleen syventää analyysikykyämme niin suunnit- kriisinratkaisusuunnittelussa kuin toiminnan kehittämisessä. Lopuksi paljon työtä siis on jo tehty, mutta kuten sanottu, emme voi ikävä kyllä vielä sanoa, että tehtävä olisi suoritettu. Toivottavasti siihen päästään jossakin vaiheessa. Odotan mielenkiinnolla jatkotyötä asiassa ja kiitän teitä kärsivällisyydestänne ja huomiostanne. Yritin pitää kiinni tästä kymmenen vuoden puheajasta. Time for our colleagues to start with their questions and comments. Nyt voimme aloittaa kysymyksillä kommenteilla. EPP ja Brian Hayes. Very much President and uh, Mrs. Conning, welcome back to... Uh... Paljon kiitoksia ja tervetuloa takaisin Ekonin. Kiitoksen tästä alkupuheenvuorosta. En kuitenkaan lopulta aivan uh, ymmärtänyt, mitä meidän pitäisi tehdä. Te puhuitte siitä, kuinka tärkeää on saada um, tämä paketti toimimaan ja pankkiunionin kolmas pilari. Meidän on kuitenkin jäsenmaiden vakavaraisuutta pakko parantaa, eli hyvin paljon töitä olisi tehtävänä kaikissa työolosuhteissa, ja tässä yhteisen kriisiratkaisuneuvoston rooli on erittäin tärkeä. Meidän täytyy pyrkiä varmistamaan se, että meillä on oikeanlainen politiikka miksi käytössä, eikä minulla ole epäilystäkään siitä, että tietyllä tavalla Euroopan unionin kriisin jälkeinen rakenne bailinista bailoutin siirtymisessä on aivan kriittisen tärkeä vaihe, jotta voisimme saada luottamuksen takaisin. Teidän roolinne on erittäin tärkeä, se mitä olette tehneet viime vuosien aikana ja mikä tärkeämpää, te olette saaneet aikaan julkista luottamusta kaikkea sitä lainsäädäntöä kohtaan, jota me olemme tehneet eh, esimerkiksi BRDn tai muiden eh, pakettien kohdalla kriisin aikana. Kysymys, uskotteko te, että me voimme vielä parantaa mm, tätä ratkaisua ja kuinka? Meillä on mahdollisuus seurata lähemmin, mutta mitä tulee tähän Ähm, SRBn avoimuuteen, kuinka sitä voitaisiin vielä parantaa? Ihan yleisluontoisesti tätä tiedustelee toisekseen. Mitä SRB tekee? En ole nähnyt näin, että tänään julkaistiin tämä vuosikertomus. Se on hyvin tervetullut, mutta meillä on toisia esimerkkejä ympäri maailmaa. Kuinka me nyt pärjäämme. Meillä on kysymys esimerkiksi likviditeettitasosta ja minkälaisia kriisinratkaisuvaihtoehtoja meillä on? Kuinka me pärjäämme? Onko tämä nykyinen työkalupaketti riittävä ottaen huomioon muut vaihtoehdot? Ja sitten te sanotte myöskin, että meidän pitäisi tämä jäsenmaiden parlamenttien mukaan tämä on tervetullut, mutta ovatko nyt kaikki kansalliset parlamentit valmiina tämän kauden aikana ja tulevina kuukausina. Tämä on hyvin tärkeää ja mielestäni on tärkeää, että hyvin paljon teidän työstänne toimeenpannaan jäsenmaiden tasolla, siksi tätä dialogia pitäisi ähm, rohkaista. Paljon kiitoksia. Thank you for your question. Let me try to answer. Kiitos kysymyksestäsi. Aloitan tästä viimeisestä. Olen äh, ihan iloinen, jos voin lähteä keskustelemaan kaikkien parlamentti parlamenttien, kansalaisten parlamenttien jäsenten kanssa. Olemme siis avoimia kysymyksille mutta se, mitä me esitimme SRBssä, joka ei ole ollut menestykäs ensimmäisen kolmen vuoden aikana, oli se, että vierailisimme kaikissa jäsenvaltioissa niin, että voisimme puhua teollisuuden, valtiovarainministereiden ja keskuspankkien kanssa. Vaikuttaa siltä, että vuodet lyhenevät entisestään, joten meillä on vieläkin jäljellä jäsenvaltioita, joiden kanssa olemme sopineet päivämäärät, mutta en olisi siellä vielä vierailut. Joten kyllä, tämä mielipiteen vaihto kansallisten parlamenttien kanssa on tarpeellista. Ja tämä on ehkäpä myös hyvä esimerkki siitä erosta, mitä meidän ja muiden välillä on. Meillä on erittäin hyvä vuoropuhelu USA-kollegoiden kanssa, Bank of Englandin kanssa, joka on osa Englantia, äh, EUta, mutta ei pankkiunionia. Meillä on myös tällainen kolmenvälinen äh, tapaaminen ja miettineet, millä tavalla toimimme, jos äh, jotain epäonnistuu, ymmärrämmekö toisiamme ja niin edelleen. Täytyy sanoa, että toisilla on yksi etu. Niillä on vain yksi jäsenvaltio, josta ne huolehtivat. Vain USA, vain Iso-Britannia. Meillä on 19 erilaista vakavaraisuuslainsäädäntöä, 19 erilaista yrityslainsäädäntöä ja niin edelleen. Eli meillä on monimutkaisempi tilanne. Mutta me hoidamme kaikki samoja asioita oli se sitten TELAC tai MREL, mikä tahansa, saman kolikon eri puolet. Mutta tämä vaikeutuu äh, entisestään, jos äh, esimerkiksi käytämme äh, kriisinratkaisussa vakavaraisuuskriteereitä ja muuta. Ja sitten vielä lopuksi kysymys siitä, mikä, mitä tulee suhteeseen parlamentin kanssa – niin minusta meidän suhteemme Euroopan parlamenttiin on hyvä. Me yritämme olla mahdollisimman avoimia. Me annamme teille pääsyn meidän pöytäkirjoihimme. Ja minusta olen aina ollut avoin ja valmis tapaamaan parlamentin kun minua on kuultu joko asiantuntijana, esimerkiksi täällä Ekonissa tai suljettujen ovien takana – ja yhteinen kriisinratkaisuneuvosto ja minä henkilökohtaisesti otamme tämän hyvin vakavasti. Thank you. Pervash Beres. Kiitos Esther Pervanche Beres. Kiitoksia. Kiitän Äkäkönkiä teidän virkanne mm, uusiminen tulee tietysti ajankohtana, jolloin markkinatoimijat valpaasti seuraavat, mitä tapahtuu, koska ensimmäistä kertaa olette käyttäneet kriisinratkaisuvälineitä. Tietenkin meitä sitten pyydetään asettamaan kysymyksiä suuntaan ja toiseen. parlamentin jäsen, niin äh, meidänkin täytyy tehdä tällaista arviointityötä sen suhteen, mitä konkreettisesti ottaen kriisinratkaisussa tapahtui Banco Popularin tapauksessa tai Italian pankkien kohdalla. Tältä kannalta katsottuna, niin kuin kriisiratkaisuneuvoston puheenjohtajana haluaisin sitä teille yleisen kysymyksen sen lisäksi, mitä puhuitte maksuvalmiudesta. Mitä mielestäni voidaan oppia siitä, mitä tapahtui? Mitä virheitä ei enää pitäisi toistaa? Mitä parannuksia voidaan saada aikaan? Ajattelen erityisesti tietoja, joita on annettu esimerkiksi markkinoille jopa ennen kuin kriisinratkaisun neuvosto itse alkoi käsitellä kriisinratkaisua Banco Popularin kohdalla. Mitä tulee MREL-vaatimuksiin, puhuitte pitkään tästä, mutta oikeastaan tämä käytännön kysymys, joka meille tehdään, on kuinka toteutetaan MREL-vaatimukset, jotka pakottavat pankit eh, markkinoille hankkimaan uusia Äh, uutta omaisuutta ilman, että aiheutetaan tällaista myötä, myötäsykkyisyyttä, joka tekee tästä pääomasta kalliimpaa ja heikentää niitä juuri sinä hetkenä, kun haluat vahvistaa asemaansa. Siis nämä pankit, te sanoitte, että teillä on strategia asiassa, teikä olette yhdeksän välikäsiin, mutta miten te ratkaiste tämän tavallaan ristiriidan? Toisaalta pitää ottaa huomioon jokaisen pankin erityinen tilanne ja olla välittämättä tässä asiassa. Mitä tulee edisiin, lopetette puheenvuoronne tähän talutussuojajärjestelmään. Me kaikki olemme läheltäkin nähneet ja kokeneet, että Banco Popular pankin tapauksen jälkeen onneksi oli, löytyi tämä markkinatoimi, joka halusi ostaa Banco Populari. Niin muutenhan tämä oli katastrofi. Tässä tilanteessa, kun ajatellaan komission tiedonantoa asiasta, niin että joko viedään edisasia eteenpäin, ja pyritään, pyritään tätä kautta edistämään asioita tai ei. Mekin olemme sitä mieltä, että on voitu todistaa, että riskin vähentäminen on jo hyvin pitkällä. Mihin asti näitä riskejä oikein pitää vielä vähentää, että todella voidaan edetä riskin jaossa? Yritän vastata kysymyksiin tässä järjestyksessä, kun kysymykset tehtiin. Banco Popular-tapauksesta mielestäni jälkeen, jälkikäteen taisimme todeta, että tämä oli sellainen tapaus, missä sovelsimme sääntöjä ohjekirjan mukaisesti, mutta meillä oli tässä myös onnea, että siinä kohtaa löytyi pankille ostaja. Voisin mennä tästä vielä askeleen eteenpäin ja sanoa, että olimme hyvin onnekkaita siinä, että pankki oli itse pannut itsensä myyntiin ja näin ollen myyntiprosessi oli meneillään, me pystymme käyttämään tätä sitten pohjana omalle työllemme. Ja tämän takia välittömästi jälkikäteen sanoimme, että ei nähtäisi tätä virheenä, joka on tehty, vaan todettaisiin, että tässäkin, tämäkin tapaus osoitti, että maksivalmius kriisinratkaisussa on tärkeä kysymys. Tästähän olemme pitkälti jo puhuneet muissakin yhteyksissä. Ja tiedot eivät ole tässä mikään ongelma-asia siinä määrin, että oli jo prosessi meneillään ja pankki oli hyvän, hyvin valmis antamaan tarvittavaa tietoa, mutta tämäkin pankki olisi joutunut kamppailemaan ja todennäköisesti ongelmia olisi syntynyt, jos olisimme tarvinneet enemmän avoimuutta etuoikeutusta velasta ja muista tämmöistä kysymyksistä esimerkiksi. Tämä olisi liittynyt tähän pelastusstrategian tiedot olivat siis tässä ongelmana. Siis jos pankilla ei ole tällaista kunnollista myyntiprosessia meneillään, on varsin epätodennäköistä, että ajan puutteessa me voisimme alkaa markkinoida pankkia, ettekä löydä kyllä ostajaakaan ja hoitaa sitä sitten jälkikäteen. Sitten toinen osa. Te mainitsitte tiedot markkinoille. Sanoin, olen sanonut jo lukuisia kertoja, että SRB ei vuotanut mitään tietoa, ei mitään arkoitusta tietoa markkinoille, joten tämä ei ollut mikään ongelmakysymys. Oli hyvinkin tiedossa, että pankki oli paineen alla ja paljonkin tietoa kiersi asiasta. Ja sitten Reuterin tehtävä on itse kertoa, kuka kenellekin kertoi. Minä en ainakaan kertonut mitään kenellekään. Mitä tulee näihin MREL-vaatimuksiin, Tämä on meille avainväline, jolla saamme pankeista purettavia tavallaan. Me tarvitsemme MREL-vaatimuksia riittävän määrän ja tarvittavaa laatua. Tarvitaan myös, olemme myös tietoisia siitä, että lainsäädännöstä keskustelua edelleenkin tästä asiasta käydään, joten tarkastelemme tätäkin puolta asiassa. Olemme päättäneet, ja tämä on ihan julkista tietoa, voitte löytää sitä tietoa nettisivuiltamme. Me haluamme antaa pankeille, joilla nyt sitovat tavoitteet. Haluamme antaa niille jopa neljä vuotta aikaa täyttää vaatimukset. Jotkut pankit eivät tarvitse neljä vuotta, koska he nyt jo täyttävät vaatimukset. Toiset pankit tarvitsevat juuri tämän ajan, jotta voivat hoitaa asiansa kuntoon. Mutta samalla pitää pitää mielessä se, että MREL vaatimukset keskustellaan vuosittain, joten asiaan pitää aina palata joka tapauksessa vuosittain, joten niin kuin sanon, tämä on matka, joka vain jatkuu. Sitten EDIS, talletussuojajärjestelmä, olemme aina sanoneet, että pankki unionilla on kolme jalkaa ja tämä kolmas jalka on ihan yhtä tärkeä. Me voidaan varmistaa, että pankkiunioni todellakin nähdään unionina, eikä sitten lopulta, kun kuka joutuu hoitamaan tallettajat, niin sitten sitä yhtäkkiä tuleekin varsin kansallista toimintaa. Ja tässä komission ehdotus on askel tähän suuntaan, mutta tämä tämän asian keskustelun ei kuulu tällä kertaa meidän mandaattimme täällä. Thank you, Chair. Ja sitten Sander Luons. Uh, äh, Madam König. Paljon kiitoksia ja tervetuloa Roa König. Kiitoksia, että olette täällä kanssanne. Minua on äh, valtion tukeen liittyviä kysymyksiä. Nyt valtion tuki tämä on äh, ehkä oikea hetki kalenterissa. Onko teillä jotakin äh, lahjaa? Onko teillä jotakin ehdotusta äh, siitä, kuinka muuttaisimme valtion tukisääntöjä? Onko teillä ruusunen kuva asiasta? Vai oletteko esimerkiksi sitä mieltä, että komission tulisi uudelleen äh, pankkisektorin valtion tukisääntönsä ähm, VRD käydä läpi? Liittyykö näihin kysymyksiin? Sitten idikseen liittyen nyt on jo kaksi vuotta puhuttu täyden, on loppuun saatusta idiksestä. Te viittasitte itsekin tähän, kuten kollega Beres. Minulla olisi kysymys liittyen siihen, mikä on kansallisten talletussuojajärjestelmien rooli tässä. Henkilökohtaisesti minusta nekin ovat tärkeitä. Myöskin Iliksen viimeisessä vaiheessa esimerkiksi, kun pienistä pankkitapauksista puhumme, siitä niistä, joissa eurooppalaisia toimia ei tarvita. Kuinka näette tämän ja Idiksen ja onko Iliksessä mukana myöskin kansallinen talletussuojajärjestelmä, joka olisi äm, jossakin tärkeässä roolissa äm, mahdollisten tappioiden kattamisessa, ja olisiko tämä mahdollinen asia harkita aivan viime vaiheessa? Kiitoksia. On my wish list, it's indeed. Puhuisin toivelistasta, niin nythän onkin se vuoden aika. Me olemme jatkuvasti sanoneet, että sen jälkeen kun äh, kriisin ratkaisu äh, otettiin käyttöön tänä kesänä, ja äh, katselimme koko tätä tilannetta oikeastaan tällaista kannustin näkökulmasta. Eli meillä oli pankin kommunikointi, joka tuotiin käyttöön 2013, tai silloin se tarkistettiin ja astui voimaan 2014. Ja täytyy huolehtia siitä, että nämä molemmat äh, kannustimet ovat äh, tavallaan yhteen sopivat. Me emme tarvitse uudelleen pääomittamista ja samoin äh, likvidaatioapu. Ja toinen kysymys Ediksestä. Kansalliset takuujärjestelmät, niillä on oma roolinsa, jos katsoo RSPtä. Me olemme kriisiratkaisuviranomainen suurimmille pankeille, mutta me työskentelemme yhdessä kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten kanssa, jotka ovat pienempien pankkien kriisinratkaisuviranomaisia, ja me olemme siinä vain tällainen monetäärinen tekijä. Edis tulee aina olemaan tärkeä, koska se perustuu nimenomaan siihen, että turvataan erityisesti pienten ja keskisuurten pankkien tilannetta, joten eh, kuten kriisiratkaisussa, siinä on järjestelmä, jossa on kansalliset toimivaltuudet ja eurooppalaiset toimivaltuudet. Mutta nyt on ehkä hieman liian aikaista puhua tästä. Uh, thank you, Peter Jezek. Peter Jezek. Thank you, Chair. Welcome. Kiitoksia puheenjohtaja ja tervetuloa Ruokänik. Onnittelut uh, organisaatiollenne. Minäkin olen sitä mieltä, että tämän päivän kuuleminen on mahdollisuus nähdä, kuinka Euroopan unionin yhteinen elvytys- ja kriisinratkaisukehys on toiminut ja haluaisin tässä keskittyä yleisen edun käsitteeseen, joka on sen ytimessä. Haluaisin tässä palata hiljattaisiin tapauksiin kahteen italialaisen pankkiin, jossa valtio joutuu kantamaan taloudellisesta taakasta osan kansallisten kriisin ratkaisusääntöjen tullessa sovellutuksi eurooppalaisen sääntöjen sijaan. Minulla olisi seuraava kysymys tähän liittyen. Ensinnäkin, jos kansallisten kriisin ratkaisu vakavaraisuussääntöjen soveltaminen vähentää kuluja veronmaksajille, kuten kahden italialaisen pankin tapauksessa tapahtui, eikä olisi yleisen edun mukaista tällaisessa tapauksessa äh, BRRD, elvytys- ja kriisiratkaisudirektiiviä soveltaa, ja jos pyritään takaamaan pankkien taloudellinen vakaus, kuinka on mahdollista, että Italian hallitus on pitkän aikaa väittänyt, että nämä kaksi pankkien olivat äh, systeemisiä. Tässä kuitenkin tultiin erilaiseen tulokseen. Tämä on melkoisen hämmästyttävää, kun Italian hallitus on todennut, että äm, näitä toimia tarvittaisiin, jotta vakava häiriö taloudelle esittäisiin. Tämän lisäksi eikö meillä ole myöskin näiden kahden venetsialaisen pankin kohdalla kysymys sääntöjen uskottavuudesta, kun voitaisiin kyllä nähdä niin, että näitä on hiukan venyttäen tulkittu näitä sääntöjä tässä tapauksessa. Kiitoksia. Aloitan tästä Be Ready-puitteistosta, jos on kysymys tällaisesta äh, kaatuvasta pankista. Ensin täytyy katsoa, löytyisikö yksityinen ratkaisu – nyt ei ollut tällaista ratkaisua. Sitten täytyy katsoa, onko julkista intressiä ratkaista ja tämä pankki BRDn puitteistossa, pankkien elvytys- ja kriisiratkaisudirektiivin puitteissa tai sitten kansallisessa puitteissa. Jos katsomme julkista intressiä, niin katsomme kaksi viidestä asiasta erityisen tarkkaan. Ensinnäkin, onko tässä uhka rahoitusvakaudelle ja toinen on se, onko tällä, tarjoako tämä pankki jotain kriittisiä toimintoja. Näitä on enemmän, mutta nämä ovat nämä kaksi ydinperustetta. Ja me tulimme näiden kahden pankin kohdalla siihen johto, siihen johtopäätökseen, että nämä molemmat pankit, niillä kummallakaan ei ollut mitään varsinaista kriittistä toimintaa, jota ei olisi voitu korvata eivätkä ne liioin olleet sillä tavalla sidoksissa teollisuuteen, että tämä olisi vaarantanut vakavaraisuutta, joka merkitsee sitten, että tässä tapauksessa nämä pankit annettiin tavallaan paikallisille viranomaisille ja että paikalliset maksukyvyttömyyslait olivat voimassa. Ja tämä voi sitten mahdollistaa esimerkiksi yrityksen myynnin niin, että saadaan hyvä lopputulos. Ja silloin Italian hallitus teki päätöksensä konsultoituaan Euroopan komissiota, että se tarjoaa apua ei johtuen julkisesta intresseistä äh, vakavaraisuudelle, vaan kysymys oli enemmänkin sosiaalisista ja muista näkökulmista Italiassa. Tämä oli päätös, joka tehtiin meidän päätöksemme jälkeen. Ja äh, tämä liittyy hieman tähän aikaisempaan kysymykseen siihen, että mitä on tällä toivelistalla. Ja meidän toivelistallamme on se, että meidän pitäisi katsella näitä tapauksia yhdessä komission kanssa ja katsoa, tarvitaanko tässä jotain toimenpiteitä, äh, kun mennään eteenpäin. Ja sitten edustaja Viegas. Tinha algumas questões relacionadas com o passado e outras da... Minulla olisi muutama kysymys koskien äh, menneisyyttä ja sitten äh, muutamia äh, yleisempiä kysymyksiä. Aivan aluksi, mitä tulee ähm, Bank Populaire espanjalaiseen pankkiin hyvin paljon valituksia on tehty tuomioistuimeen ja voitaisiin pohtia sitä, onko vaarana se, että koko tämä kriisiratkaisuprosessi jumiutuu näiden kanteiden vuoksi. Mikä teidän kantanne asiaan on? Ja toisekseen, ottaen nyt huomioon ne tiedot, joita olemme saaneet, mitä mieltä olette? likviditeettikriisistä näissä tapauksissa, joihin viitattiin, ja pitäisikö meidän nyt ryhtyä konkreettisiin toimiin. Sitten vielä lisäkysymys koskien Bank Popular-pankkia. Meillä on ollut ulkopuolinen yritys, joka on Exante ja Expost kertomukset laatinut, ja tämä valjastaa tietynlaisen haurauden. Siksipä meillä onkin kysymyksiä siitä, onko mahdollista eturistiriitaa ollut tämän yrityksen toiminnassa, sillä kertomus vahvistaa niitä johtopäätöksiä, joita ensimmäinen kertomus on tuonut esiin. Ja sitten meillä on vielä avoimuuskysymys tässä asiassa. Koska me voisimme saada nämä kaksi kertomusta nähtäväksi? Ja missä määrin voidaan sanoa, että että samoja avoimuuskriteerejä käytetään kaikissa tapauksissa. Tarkoitan tällaisen, että eikö meillä ole vaarana joutua tilanteeseen, että meillä on kertomus, josta kaikki tärkeät tiedot on luottamuksellisena poistettu. Tämähän on sitten vielä hyvin perustuvallan kysymys, ulkoistamiseen turvautuminen, eikö tämä aiheuta koko järjestelmän haurautta? Ettekö ole sitä mieltä, että meillä pitäisi olla valvontajärjestelmässä omat mahdollisuudet täysin riippumattomasti toimia näistä ulkopuolista yrityksistä riippumattomina. Nämä yritykset ovat hyvin sidoksissa rahoitusmaailmaan. Sitten viimeinen asia, järjestelmän keskittyminen. Kriisinratkaisu on välttämätön. Se johtaa talouden keskittymiseen väistämättä. Eikö tämä ole meidän pankkiunionimme prioriteettien vastaista? Kiitoksia. That's quite a list of questions. Siinäpä tuli kysymyksiä. Yritän käydä niitä yksitellen läpi valitukset eivät keskeytä kriisiratkaisua. Sitä päätöstä ei voida purkaa. Lainsäädännössä on säädöksiä, että jos, ja toivon, että näin ei todellakaan käy, ja olenko vakuutunut, että näin käykään, mutta jos ja kun kriisin ratkaisu rikkoo tätä periaatetta, kun mikään velkoja ei saa olla huonommassa asemassa, niin silloin kuin, olisi, kuin maksukyvyttömyystilanteessa, niin silloin tulisi korvaus ja yhteinen kriisinratkaisurahasto rahasto sitten tämän korvauksen maksaisi laajasti ajatellen, joten ei pureta kriisiratkaisupäätöstä lain mukaisesti. Reutersin raportti, mihin toimiin pitää ryhtyä. Me jatkuvasti mielestänne, mielestämme kerromme asioista kaikille organisaatiossa ja minä olen henkilökohtaisesti täysin tietoinen siitä, että on todella tarve varmistaa, että tiedot ovat luottamuksellisia. Tämän verran voidaan tehdä, mutta jälleen kerran toistan, että tämä raporttivuoto ei johtunut meistä, toistan sen. Oliko tämä sitten liik- äh, tällainen mm, tilanne, joka johti tähän, oli muitakin kysymyksiä pankin tapauksessa, oli pidennetty tätä myyntiprosessia, luottoluokituksia ja niin edelleen, joten mielestäni on hiukan liian helppoa sanoa, että Reuters sai aikaan tämän, mutta jätän tämän nyt tähän. Sitten Lloydin, Lloyd, Deloitte-kertomus, tämän raportti tämän jälkeen, ja sitten kysymyksenne siitä, kenen pitäisi tämä tarkastustyö tehdä. Lainsäädännön mukaan on aivan selvää, että tarvitaan arviointi, jonka riippumaton kolmas osapuoli suorittaa. Tämän takia kriisiratkaisun neuvostolla jo 2015 oli tällainen tarjouskilpailu. Halusimme varmistaa, että meillä on tällainen arvot, Yleensä tässä on kyse tavanomaista epäilystä. Kuusi yritystä firmaa yleensä on, mutta jos valmistaudutaan kriisin ratkaisuun, ja näin oli myös Banco Popular-tapauksessa, niin silloin me tarkistamme mm, eturistiriitakysymykset, jäävyyskysymykset ja sitten valitsemme sen yrityksen, joka tekee meille parhaan tarjouksen asiassa. Ja he sitten tekevät kaksi erillistä, erillistä arviointia. Toisessa he kertovat meille, tiedottavat meitä siitä, missä puitteissa toimitaan ja mikä kriisiratkaisun väline toisi ehkä parhaan tuloksen. Ja sitten jälkikäteen arvioidaan vielä vaihtoehtoa, että voimme varmistaa, että mikään velko ei joudu huonompaan tilanteeseen kuin maksukyvyttömyydessä kriisiratkaisussa. Olisiko sitten parempi hoitaa tämä sisäisesti, olisi armeija henkilökuntaa aina. Muistetaan kuitenkin, että nyt on tietty määrä jäsenvaltioita ja pitää tehdä tätä arviointityötä. Mielestäni tätä kysymystä ei tehty sen takia, että julkisessa puitteissa vain todetaan, että tämä täytyy olla riippumaton ulkopuolinen mm, yritys. Avoimuus ratkaisun jälkeen liikkeen olemme julkistaneet kriisin ratkaisupäätöksen. Nyt on tämä valituspaneeli, <laughs> valituspaneeli he pitävät kiinni meidän päätöksestämme, että ollaan hyvin tarkkoja tämän vaihteluraportin yhteydessä, mutta me haluamme tällaisen uuden version tästä toista raportista. Tähän menee joitakin viikkoja. Olisin tyytyväinen, jos se saadaan valmiiksi ennen joulua kolmosta arviointia varten. Sitten neljäs arviointi, sitä ei ole vielä arvioja julkaistu, emmekä ole heitä painostanut, koska haluamme kunnollisen arvioinnin, emmekä sellaista, että sitä jälkikäteen sanotaan, että te painostitte meitä niin tiukalla aikataululla, tämä on nyt tämä. Joten sitten kun tämä saadaan, sitten tehdään sama tämän arvioinnin kohdalla todennäköisesti, joten fuusiot johtavat keskittymiin, mutta tämä too big to fail on muutakin kuin koosta kyse. Kiitoksia. Thank you, Sven Giegold. Thank you. Um, so for... Kiitoksia. Aivan aluksi liittyen Banco Populaariin. Uskoakseni me olemme keskustelleet täällä jo pitkällisesti niistä ongelmista, joihin on törmätty ja me olemme myöskin jakaneet oman huolemme asiasta luonnollisesti on aivan perusteltu oikeus kenellä tahansa, joka tässä prosessissa on varoja menettänyt, puolustaa itseään. Toisaalta me näemme nyt valtavan voimakkaan lobbauksen olevan käynnissä täällä talossa ja muualla. Ja mielestäni tämä on ongelmallista. On ongelmallista, kuinka tietyt järjestäytyneet toimijat tuovat tämän asian esiin ja esityslistoille. Ehkä voisitte meidän kanssanne, kanssamme jakaa hiukan enemmän tietoa siitä, minkälaista painostusta te itse kohtaatte tällä hetkellä. Sitten toisekseen liittyen tähän tulollaan olevaan neuvottelu, äänestykseen. Minulla on kaiken kaikkiaan sellainen tunne, että jäsenmaissa ja suuren yleisön joukossa vahvan riisin ratkaisun toivo on olemassa. Ja nyt kuitenkin tämä näkymä on heikentynyt. Me olemme keskustelleet asiasta pitkällisesti teidänkin kanssa, ja meillä on vahvoja epäilyksiä siitä, että nämä kriisinratkaisusuunnitelmat, joista te olette neuvotellut kunkin elimen kanssa, ovatko ne todella oikeuden vaatimuksen mukaisia niselle MRL vaatimuksia eikä myöskään sitovia ratkaisuja ja on kyllä valitettavaa, että menee vuoteen 2020 asti ennen kuin kaikkia näitä elimiä koskien on pysyvä kriisiratkaisu olemassa. Me suosittelisimme nopeampaa toimintaa. Kuitenkin, kuten aina, olemme sitä mieltä, että viestinviejää ei tulisi surmata. Mitä te teette on tietenkin aina teidän tahtonne mukaista ja vaikka et nyt tähän vahvempaan viestiin sitoutuisikaan, haluaisin joka tapauksessa nyt todeta, että meille olisi tervetullutta mikä tahansa tiukempi sitoumus teidän puoleltanne. Banko Popularista. Minuakin välillä hämmästyttää nämä Äh, erilaiset kerrokset, mutta painostus on ehkäpä väärä sana, uhkailu ainakin on väärä. Äh, tässä tulee olemaan varsinainen lumivyöry äh, syytöksiä ja syytteitä kaikkien niiden taholta, jotka ovat menettäneet rahaa. Mutta jätän tämän nyt niille, jotka tästä eniten puhuvat. Mitä tulee siihen, että pitäisi vahvistaa sääntöjä, me olemme SRBnä täysin sitoutuneet siihen, että äh, sovellamme niitä sääntöjä, jotka meillä on ja varmistamme sen, että pankeista äh, tulee äh, pelastettavia tai, tai että ne voidaan pelastaa. Meidän suunnitelmamme on, on se, että meidän täytyy kuulla pankkeja, meidän täytyy ymmärtää että teemme oikean ratkaisun ja menemme oikeaan suuntaan. Haluaisin toki sitoutua tällaiseen äh, hoitoprosessiin, mutta kuten me teimme MRLin äh, yhteydessä 2017, me päätimme äh, ottaa hyvin suuria askeria suurten pankkien kohdalla ja voitte olla varmoja, että seuraamme samaa reittiä, mutta mitä tulee, mitä tulee esteisiin, niin äh, ensimmäinen este täytyy ratkaista tietäen, että täytyy ehkäpä työskennellä kolmella ta- taas taholla yhtä aikaa, mutta me otamme äh, meidän äh, tehtävämme hyvin vakavasti ja emme halua lähteä ylitse lupaamaan mitään. Yes, this is the catch the I don't see EFTD and e F, uh, so we move now to Jonas Fernandes. Hyvää iltapäivää puheenjohtaja. Kiitän teitä tänne tulosta. Niin olisi hienoa, jos voisin kysyä 2018 työohjelmasta ja monivuotisesta työohjelmasta, jota te esittelette tänä aamuna, mutta nyt ei ole minulla ollut aikaa lukea sitä, joten en voi kysyäkään näin ollen. Kysyn vielä Vanko Popular-tapauksesta. Niin, tässä on muutama kysymys. Ensimmäinen kysymys. Te sanoitte, että Reutersin tiedot eivät olleet vuotaneet SRBstä ja minun mielestäni Reuters-muistion ongelma on siinä, että tavallaan se laajensi, suurensi julkilausumia, joita te annoitte itse. Toisin sanoen Bloomberg-haastattelussa, jos sitä ei olisi ollut, niin Reuters oli vähemmän tällaista äh, asemassa. Te sanoitte, että ei mitään vuotoa ollut, mutta totta kuitenkin on teidän vastauksenne. Te tunnustitte, että tämä pankki oli teillä analyysin alla. Ja mielestäni tämä oli vähän väärä vastaus, kun ajatellaan kriisinratkaisua. Olisi ollut parempi olla kommentoimatta tätä pankkia tai muitakaan pankkeja. Joka tapauksessa kysymys kuuluu, miten vältätte tämän tyyppiset tietovuodot jatkossa, tai miten vältätte sen, että tulevissa haastatteluissa ei anneta tällaisia valitettavia kannattoja. Sitten toinen kysymys Deloitte-raportista. Te sanoitte, että e- sitä ei voida julkaista, koska pitää taata rahoitussektorin vakaus, mutta haluaisin muistuttaa teitä siitä, että kun ajatellaan pankin kriisiratkaisu useiden päivän aikana arvoperimarkkinat Espanjassa oli todella epävakaassa tilassa ja, ja jouduttiin estämään lyhyeksi myyntyä esimerkiksi joissakin laitoksissa tässä epävakauden tilassa Espanjassa. Mielestäni tämän, tämä raportti pitäisi julkistaa. Ainakin täällä parlamentissa meidän pitäisi voida siihen tutustua. Ja haluaisin, että uudelleen miettisitte kantaanne tässä asiassa ja mikä teidän kantanne tulee olemaan jatko kriisiratkaisuussa vai pidättekö kiinni, että nämä raportit ovat yksityistä tietoa aina jatkossakin. Sitten kolmas kysymykseni koskee jälkikäteen laadittua raporttia, jonka Deloitte myös laati. Te sanoitte, että siinä seurataan tiukkoja kriteerejä, joita vältetään jäävyyskysymykset, mutta totta kuitenkin on, että monesti täällä uskomme, että tässä on selkeä eturistiriita. Emme ollenkaan epäiltä. Deloitte olisi yritys, joka voi, eikö se voisi näitä laatia näitä raportteja, mutta tässä on mielestäni kyllä selkeä eturistiriita, jos tämä sama firma tekee etukäteen ja jälkikäteen. Siis minkälaisia jääviskysymyksiä tähän liittyy? Haluaisin tietää, aiotteko te jatkossa arvioida, että tällaiset epäilykset jääviskysymyksistä näkyvät myös äh, tässä toiminnassa pitäisi ehkä välttää kaikenlaisen epäily jatkossa, ettei synny todellakaan epäilyjä jäävyyskysymyksistä. Sitten vielä lopuksi kysymys pankkiunionista edisistä kysymys. Te sanoitte, että edis on välttämätön, että pankkiunin jäädään loppuun. Olen samaa mieltä. Oletteko te sitä mieltä, että edis voisi saada tukea myös tästä hallituksen, anteeksi, varautum, yhteisestä varautumisjärjestelmästä? Kiitos. Uh, let me start with... Aloitan ensimmäisestä kysymyksestänne. Deloitista ja tiedon Bloomberg-haastattelun tietovuosta voitte nähdä monenlaisia yhteyksiä tietenkin, mutta haluan puhua ihan suoraan minulta kysyttäjän journalistin toimesta haastattelussa. Hän vankopopulaarista ja jalkojen arvon alennuksesta. Ja ainoa asia, minkä sanoin, että Banco Popular on yksi pankeista, joita tarkastelemme samoin monia muita pankkeja. En antanut mitään yksityiskohtaista tietoa. Olettaisin, että jos en osannut mitään kommenttia, tulos olisi ollut ihan sama, mutta näin minä sanoin. En aloittanut mitään keskustelua bankkopopulaista tässä yhteydessä. Sitten Deloitte-raportista. Ensinnä olisin kyllä eri mieltä teidän kanssanne, että näkisimme, olisimme nähneet epävakautta markkinoilla, koska sen jälkeen kun oli ratkaistu bankkopopulaari, niin yksi asia, jonka myös espanjalaiset kollegat tunnustivat, oli, että itse asiassa eivät pankit eivätkä valtion velka mitenkään kärsinyt tästä tilanteesta. Oli joitakin pankkeja, joita ihmiset tarkastelivat ja pohtivat, että entäs tämä pankki, mutta mistä tämä on ihan normaalia markkinavalvontaa, seurantaa. Rahoitusvakaus ei todellakaan ollut uhattuna Banco Popularin kriisinratkaisun jälkeen. Sitten vielä Deloitte-raportista me olemme montakin kertaa jo todenneet, että meillä on tämä paneeli. On kaksi erillistä arviointia me olemme mandatoineet saamaan arvioijan. En voi sulkea pois sitä, ettemmekö tulevaisuudessa jälleen ottaisi yhtä arvioijaa kahdelle eri arviolle. Tai sitten voisi olla syitä muuttaa tätä, mutta se, että on yksi arvioija tekemässä näitä kahta erillistä arviointia, niin minusta tämä näyttää kohtuulliselta järjestelyltä ottaen huomioon myös arvioijien määrä huomioon. Sitten toinen kysymys, joka tuli, koski avoimuutta, ja niin kuin olemme jo sanonut, me pohdimme, millä tavalla voimme julkaista ei-luottamuksellisen osan Deloitin arviointiraporttia niin, että tulee selväksi. Niin tämä kyllä löytyy sitten nettisivulta, niin että kaikki voivat tutustua siihen, mutta tämä on siis vain tämä osa, joka ei ole luottamuksellista tietoa. Sitten talletussuojajärjestelmä ja yhteinen kriisiratkaisurahasto. Minä en päätä näistä asioista. Olen, olen aina selvästi todennut, että haluaisin, että on tällainen yleinen varautumisjärjestelmä, yhteisen kriisiratkaisurahastolle yhteinen varautumisjärjestelmä on luvattu. Sitä tarvitaan viimeistään loppuvaiheessa kun on äh, mutualisoitu rahasto. No EDIS, liitetäänkö se jossakin vaiheessa tähän? Riittyy ehkä enemmän teistä lainsäätäjänä. Te, teille tämä kuuluu päätöksenä pikemminkin kuin meille. Thank you. We understand. Kiitos. Ymmärtääkseni komissio tulee esittämään backstoppia pankkiunionille, joten se, tähän tulisi myös tämä talletustakujärjestelmä. Kiitos. Tervetuloa Rova König tänne parlamenttiin. Minulla on kaksi äh, lyhykäistä kysymystä teille. Ja toivotan myös äh, onnea teille teidän työssänne. Sitten kaksi äh, kysymystä ihan lyhykäisesti. Ensimmäinen. Mitä voimme ottaa opiksi Banco Popularista? Ehkä seuraavan kerran, kun on pankki, joka tulee tuonne yhteiseen kriisiratkaisuneuvostoon, niin se tapahtuisi nopeammin. Eli pitäisi olla jonkin näköisiä sääntöjä. Mitä te ajattelette tästä? Ja mitä tulee Loidin raporttiin? Jos Euroopan tuomioistuin pyytää täyttää Deloitte-mietintöä, niin SRB sitten antaa tämän tuomioistuimelle ko. Tämä on ihan yksinkertaista. Eli SRB toimii tuomioistuimen tahdon mukaan. Siis se on ihan selvä. Eli jos tuomioistuin tulee siihen tulokseen, niin silloin kysyn lakimieheltäni vielä kerran, mutta toki me noudatamme tuomioistuimen päätöksiä. Ja mitä tulee tähän vetoomuspäätökseen, me katsomme sitä tarkkaan. Tämä vetoomuspaneeli piti meidän ehdotustamme hyvänä, koska kysymys on arkaluontoisesta informaatiosta. Meillä meni enemmän kuin 48 minuuttia tähän koko yö itse asiassa, mutta ei kuitenkaan 48 tuntia. Ja yksi niistä argumenteista, jonka me esitimme, oli, että me halusimme varmistaa sen, että mikäli pankki epäonnistuu keskellä viikkoa, kaatuu keskellä viikkoa, niin olisi hyvä, että olisi viimeisenä mahdollisuutena tällainen moratorio rat, kriisiratkaisu viranomaisilla käytössä. Eli tämä on yksi asia, joka on pöydällä. Tässä on paljon as- sekä puolesta että vastaan näkemyksiä. Mutta tämä voisi olla väline, joka auttaisi meitä pääsemään torstaista tai keskiviikosta tuonne viikonloppuun. Eli voimme ostaa aikaa. Toivon mukaan tämä nyt vastasi teidän kysymykseen. So thank you very much. Paljon kiitoksia. And in general also for the good cooperation. Kiitoksia yleisesti ottaen myöskin hyvästä toimielinten välisestä yhteistyöstä Euroopan parlamentin kanssa. Se on erittäin hieno asia. Next step about the report would uh, further improve this... Toivottavasti me onnistumme nyt vielä entuudestaan parantamaan tätä e- yhteistyötä ja toimimaan mahdollisimman avoimesti. On hyvä asia, että te ette sulje heti pois mahdollisuutta siitä, että meillä olisi tulevaisuudessa aivan erilaisia kertomuksia. Tämähän on ollut meidän tietyille jäsenemmille hiukan ongelmallinen aihe, kuten tiedätte, mutta me jatkamme tätä dialogia tietenkin tältäkin osin, joten kiitoksia paljon siitä, että olette täällä tänään paikalla ollut tässä kuulemisessa. Nyt eh, keskeytämme kokouksemme hetkeksi, jotta jäsenet pääsevät paikalle ja sitten aloitamme äänestyksemme. Kiitoksia.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

Chair, can we vote? May I to make a check? A test, please. Testi. Äänestys alkaa testiä varten. Oh. Lot of people missing here. 29. Puuttuu ihmisiä. Pyydän tulemaan saliin äänestyskortti Still, I, I still see... Vieläkin. Okei. Okay. Okei, okay, so the test is closed. And now... Testi päättyy. Sitten voimme aloittaa ensimmäinen äänestys. Elkä Kööningin uudelleen nimitys kriisin ratkaisuneuvoston puheenjohtajaksi. Tämä on salainen äänestys. Työjärjestyksen mukaisesti, joten äänet pitää laskea. Voin sitä äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. 31 puolesta 9 vastaan 0 tyhjää. Hänet on uudelleen nimistä, nimitetty. Onnittelut Lakionikielle sitten eteenpäin. Lausuntoluonnos sähköistä kortista. Tästä on nimenhuutoäänestys ensimmäisestä tarkistuksesta, koska jos tämä menee läpi, niin silloin hylätään koko ehdotus ja sitten loppuäänestyksen, joten äänestämme. Äänestys alkaa. Haluaako, haluaako joku puheenvuoroa? Yes, we, this is the directive, no? Yes. Niin kyllä tämä on direktiivi. Äänestys alkaa. Vote is closed. Is adopted. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hylätty. No tämä raukeaa. Kaikki raukeaa. Sitten sama asetuksesta, sama menettelytapa. Äänestys alkaa nimenhuutoäänestyksenä. Vote is closed. Äänestys päättyy. Sama tulos 24-16. Tulos hylätty. Sitten siirrytään lausuntoluonnos, direktiivi uudelleenjärjestelypuitteista. 117 tarkastuspuolesta vastaan. Tarkis, tarkistamme tuloksen. Vote is closed. Äänestys päättyy hylätty. 118 puolesta vastaan. S alkaa. Vote. päättyy. Hyväksytty. Sitten 119 puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa. Äänestys saakaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 120 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen, että se alkaa. Vote is closed. A draw. So is Eli hylätty. Tarkistus 121 äh, ja 2 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 puolesta vastaan Täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Sitä 23. Äänestys päättyy. Hylätty. 124 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 125 puolesta. Vastaan Tarkistetaan. Äänestys alkaa. One to five, still two colleagues to vote. Okay, vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi A puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 130 puolesta vastaan tarkistetaan 130 äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty. 130 tarkistus oli kyseessä. 131 puolesta vastaan. Varmaankin meillä on nyt sama enemmistö, mutta 131 tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ei ollutkaan sama enemmistö kyseessä. 132 puolesta vastaan. Vihreät ovat vastaan. Onkohan tämä hylätty sitten? Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 133 puolesta vastaan. ECR on puolesta Äänestys alkaa. Meillä nyt on moninaisia yhdistelmiä tässä. Äänestys päättyy. Hylätty. Tämä oli 133, eli nyt meillä on vuorossa 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 134 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 135 puolesta. EPP SND ovat molemmat vastaan. EPP... Te näytätte tälle miinus. No, nyt olikin hyvä, että tarkistamme. Nyt Rajan äänestää Pervanssin kanssa. Sydän ajoi tässä vasemmalle. Äänestys alkaa. So then, then clearly adopted, I guess. Nyt äänestys päättyy. Hyväksytty ei ollut suurella enemmistöllä, mutta selkeästi kuitenkin. 135 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 136 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme tämän äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 137 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme tämän. Uskoakseni se oli hylätty, mutta pyritään olemaan varmoja. Still two colleagues to vote. Vielä kaksi kollegaa äänestämättä. Äänestys päättyy. Hylätty täpärästi. 138 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 139 puolesta. Anteeksi, se olikin identtinen. 140 puolesta vastaan. Uskoakseni hylätty, mutta tarkistamme tämän äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 100, anteeksi, tarkistus 22 puolesta vastaan. Tarkistamme 22. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 23 puolesta vastaan. Tarkistamme. 23. Äänestys alkaa. Yeah, that's very nice of Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 27 ähm, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 100. Äh, Haluaisitko tarkistaa vielä edellisen? 27 äänestys alkaa. Still two colleagues to vote. Vote is closed. Vielä kaksi kollegaa äänestämättä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 151 puolesta vastaan. En näe vihreitä. Tarkistamme tämän 151. Äänestys alkaa. So ready. less than usual. Meidän vähemmän kuin tavallisesti paikalle jakaumaan hankala minun nähdä. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty. 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. 153 äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Tämä olikin tasapeli, eli hylätty. 172 puolesta vastaan. Tarkistamme 172. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Ain't a draw. Jälleen kerran tasapeli, eli hylätty. 156 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 28 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. Uskoakseni se oli hyväksytty, mutta tarkistamme 28. Pervanche, you said minus, but... Pervanche, te näytitte miinusta ja äänestitte plussaa. But before you Okay, vote is closed. Äänestys päättyy. Hyvin laajasti hyväksytty. Siksipä tämä olikin hämmentävää äsken. 154. 154 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän 154 äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Jälleen kerran tämä on tasan, eli hylätty 155 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän 155 äänestys alkaa. Vote is closed. Adopted. Päättyy. Hyväksyttiin 158 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 157 puolesta vastaan. Uskoakseni hyväksytty, mutta tarkistamme tämän 1, 5, 7 äänestys alkaa. Vote Äänestys päättyy. Hyväksytty. 159 puolesta. Vastaan Tarkistamme tämän 159 äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Tasan eli hylätty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 169 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän 169 äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. Eli 168 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän 168 äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Tasapeli eli hylätty. Kompromissi D puolesta Ai, tässä olikin suullinen tarkistus esittelijältä. Eli suullisella tarkistuksella muutettuna puolesta. No, no. Sitä ei tarvitse lukea. group no, so in favor... Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, uskoakseni, mutta tarkistamme silti. Pahoittelen, tämä meiltä aivan selvää. 32, äänestys alkaa, 32. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 173 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 174 se 74, 76 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän äänestys alkaa. Vote is closed. A draw. Äänestys päättyy peli eli jälleen hylätty. 178 puolesta vastaan. Anteeksi, oliko SNT puolesta vai vastaan? puolesta. EPP myöskin puolesta. 178, se oli hyväksytty siis, 182 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän, äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 183 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 184 puolesta vastaan tyhjää. En näe ECRn ääniä. Nyt äänestämme sähköisesti tarkastamme. Vote is closed. Is rejected. 185. Tämä oli hylätty 185 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 33 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän, uskoakseni se oli hylätty, mutta tarkistamme silti. 33 kyllä. Äänestys on päättynyt ja tämä oli hylätty yhdellä äänellä. 188 puolesta vastaan. Sandy oli puolesta, käsittääkseni. Tyhjää hyväksytty. 189 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 190 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 191 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 199 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 200 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 201 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 202 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 203 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 204 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän sähköisesti äänestys alkaa. Four draws. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 205 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 206 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 207 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän äänestys alkaa 207. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Yhdellä äänellä. 208 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 209 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän 209. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 212 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 213 puolesta vastaan hyväksytty, 214 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän 214. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Yhdellä äänellä. 215 puolesta vastaan. Tyhjää. EPP 215 puolestako hyväksytty. 216 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän 216. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 217 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän 217. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 218 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 219 puolesta vastaan. Liberaalit puolestako? 219. Hyväksytty. 220 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 221 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissi F puolesta, vastaan tyhjää. Hyväksytty 228 puolesta, vastaan tyhjää. Hyväksytty 229 puolesta, vastaan tyhjää. Hyvä, hylätty 230 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 231 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 232 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Uskokseni se oli hyväksytty. Vote is closed. Adop. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. 223 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 234 puolesta. Vastaan. Tarkistamme tämän 234. 234. 234. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 235 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän 235 äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 236 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 237 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. Te ette näytä niin selkeästi. 36 äänestys alkaa. Closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 238 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 37 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän 37. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Dead. Hyväksytty. 239 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän 239. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Dead 240 in favor. Hylätty. 240 puolesta vastaan. Tarkistamme tämänkin. 240 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 241 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 242 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 243 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 244 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 245 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 246 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 247 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 248 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 249 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme vielä tämän 249 äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 250 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 252 puolesta vastaan tyhjää. 251 raukesi ja nyt tarkistamme vielä 252. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 253 puolesta vastaan. Tarkistamme äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 39 puolesta. Vastaan. Tarkistamme tämän 39 äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi G puolesta. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 258 puolesta vastaan. Tarkistamme tämä 258. En näe nyt oikein käsienne. Okay. Vote is closed. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty. Täpärästi hylätty. 259 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän 259 äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. A draw. Tasapeli eli hylätty. 260 puolesta vastaan. Anteeksi, se olikin vedetty pois, puheenjohtaja sanoi 261 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. SND oli tämän puolesta kyllä. 262 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän 262. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 263 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 264 puolesta vastaan. Tarkistamme tämä 264 äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 265 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän 265. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 266 puolesta vastaan. Tarkastamme tämän 266. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Yhdellä äänellä. 41 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. 267. We are checking. Vote is closed. Äänestys päättyy. Se oli hylätty. 268 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty 43 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 269 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän 269. Äänestys alkaa. Ah, okay, you are in favor. Sorry. Te olittekin puolesta. Anteeksi, minä en nähnyt teitä. Tämä oli hyväksytty. 270 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. 270 äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi H puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 274 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 282 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 283 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Vote is closed is adopted. Hyvä. Kompromissi J ja suullinen tarkistus puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 292 puolesta vastaan. Tarkistetaan 292 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 56 ja 70, EU anteeksi 60 puolesta vastaan. Tarkistetaan, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 293. Raukeaa. 57 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 58 puolesta vastaan Tarkistetaan 58. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 59 puolesta vastaan. Tarkistetaan 59. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 296 puolesta vastaan. Tarkistetaan 269. Vote is closed. Äänestys päättyy. 95 in favor. 295 puolesta vastaan. Tarkistetaan 295. Äänestys päättyy. Hylätty. 297 puolesta vastaan. Tarkistetaan 297. Äänestys päättyy. Hylätty 298 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan. Tarkistetaan 67. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 68 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan 68. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 69 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan ty- tarkistetaan. 78 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty 82.3 puolesta vastaan. Tarkistetaan 82 ja 83 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seitsemän puolesta vastaan. Hylätty. 84 puolesta vastaan Tarkistetaan 84 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänestimme kohdasta 84. Te haluatte tarkistaa tarkistuksen seitsemänkö? Tarkistus seitsemän. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kuu puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 60, 88 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan 88. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. 89 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi R puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan sata Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 101 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 102 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. 102 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 103 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 104 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. sata neljä äänestys päättyy hylätty yhdellä äänellä. 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106 puolesta vastaan. Tarkistetaan 106 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan. Mitä liberaalit äänestävät? Puolesta. Eli tarkistamme. Ei, ei, kyllä se on hyväksytty, jos te puolatte. 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 114 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 16 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 116 puolesta vastaan tarkistetaan. 116 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja sitten eh, äänestyskomission näin muutetusta ehdotuksesta nimenhuoltoäänestyksellä äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 39 puolesta, 33 puolesta, kaksi vastaan ja neljä tyhjää. No niin, ja sitten siirrymme seuraavaan. Objection. Text. Sitten on näistä vastalause tekstistä yhtenä ryhmänä Tästä äänestää siis ryhmänä kaikki samassa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty muutettuna koko tekstin menhuutoäänestys. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 33 puolesta yksi vastaan kolme tyhjää. Kiitos. Sitten puheenjohtajan paikka siirtyy. Alles dann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 So dear colleagues, um... Kollegat, olen täällä vieläkin. Tämä ei ole mikään tavallinen päivä, asiat muuttuvat. Complex, uh, so I write to... Tässä tapahtuu, joten toivotan tervetulleeksi tänään Massimo Corleonen, joka Euroopan finanssipoliittisen komitean jäsen. Hän suostui tulemaan tämän päivän keskustelun Ekon valiokunnan jäsenten kanssa. Hän puhuu professori Tikesenin puolesta johtuen viime hetken muutoksesta euroryhmässä. Siellä Eera Tiikasen puhuu ihan samasta kysymyksestä. Me jo olemme keskustelleet finanssipoliittisen komitean puheenjohtajan kanssa heinäkuussa, kun hän valintansa jälkeen ystävästi suostui tulemaan niin kertomaan finanssipoliittisen komitean näkemyksistä ja talouden ohjausjaksosta ja sen avainkohdista 15. marraskuuta se julkaisi ensimmäisen vuosikertomuksensa, 10-vuotinen komitea, ja kertoo, minkälaisia lisäparannuksia muun muassa voitaisiin tehdä. Toimme normaalilla tavalla. Ensin johdanto herra Bodilionelta ja sen jälkeen sitten kysymyksiä, kommentteja jäseniltä. Olkaa hyvä. Kiitoksia kutsusta Nilsin puolesta ja koko komitean puolesta. Nyt lyhyt esitys vuosikertomuksesta, jonka me esittelimme 15. marraskuuta. Toivon, että kaikki ovat saaneet kopion tästä kertomuksesta. Sen voi myös ladata sivu, sivultamme Mistä tässä raportissa on kyse? Hetkinen. Toivottavasti voitte nähdä. Niin oikeastaan vuosikertomuksessa vain puhutaan finanssipoliittisen komitean mandaatista – kerromme, mitä tässä meidän pitää tehdä, mitä pitää arvioida, miten finanssipoliittisia puitteita unionissa on toteutettu. Näin teemme kohdassa kaksi ja aivan erityisesti kohdassa kaksi keskitymme välineeseen vuoteen 2016, koska silloin pystymme käymään läpi koko valvontasyklin ja minkälaisia ohjeistusta komissio antoi lokakuussa vuonna 2015 aina tulosten arviointiin asti 2017. Todennäköisesti ehkä tiedättekin, että finanssipoliittinen komitea on uusi instituutio. Me perustettiin 2016 vuoden lopussa, joten aloitimme vasta työmme oikeastaan viime maaliskuusta. Tämä oli ihan ensimmäinen vuosikertomus ja nyt esitämme tällaisen vuosittain muiden asiakirjan ohella. Sitten toinen asia, joka meidän kuuluu tehdä mandatin mukaisesti, on ollut tehdä yhteistyöstä kansallisten finanssipoliittisen neuvostojen kanssa tarkoituksena vaihtaa parhaimpia käytäntöjä, ja näin teemme kohdassa kolme. Siinä käsitellään riippumattoman finanssipoliittisia instituutioita. Tämähän otettiin käyttöön finanssipoliittisen sopimuksen takia. Joissakin maissa oli jo muun tyyppisiä elimiä käytössä ja joissakin maissa luotiin uusia riippumattomia. Ja tässä tapauksessa me keskitymme kahteen tapaukseen, jotka ovat merkittäviä ja uusia. Finanssipoliittiset riippumat laitokset, nimittäin tämä Irlannin esimerkki, ja sitten me tarkastelemme tanskalaista esimerkkiä. Tanskassa on paljon pidempi historia tällä asialla jo. Sitten kolmas, kolmas asia mandaatissamme va- vaatii, että komissio arvio, mikä on euroalueelle paras finanssipoliittinen viritys, ja näin meidän pitää tehdä tämäkin. Tätäkin arvioidaan jälkikäteen ja etukäteen. Jälkikäteisarviossa pohditaan, mitä tapahtui 2016. Tässä me oikeastaan esitämme kysymyksen. Tämä komission ehdotus jäsenvaltioille ja miten makro taloudelliset ennusteet vahvistuivat etukäteen ja jälkikäteen ja miten kyseinen maa oli toiminut ja miten koko euroalue käyttää töitä näiden suositusten suhteen ja niin edelleen. Meidän pitää antaa myös eh, etukäteistä ohjeistusta finanssipoliittisesta virityksestä vuodelle 2018, mutta näin teimme jo asiakirjassa, joka julkaistiin kesäkuussa 2017. Sitten vielä lopuksi olemme tehneet ehdotuksia tulevasta kehityksestä finanssipoliittisissa kysymyksissä unionissa. Tämä tehdään kohdassa viisi raportissa. Tällainen rakenne tällä kertomuksella on. Sitten pääviestit. Niin, ensinnäkin kun katsotaan tilannetta taaksepäin, ei vain ajatellen 2016, vaan yleisemmin viime vuosia tarkastellaan, niin selvästikin nämä ovat olleet hyvin tiukkoja aikoja, haastavia aikoja finanssipoliittisesti politiikassa sekä kansallisesti että kansainvälisesti, koska oli näitä kriisin jälkiaikoja, seurauksia, tiettyä helpomista joissakin maissa tapahtuu, joissakin tämä oli suurempaa kuin muualla. Ja vieläkin oli vahva perintö tästä rahoituskriisistä. Inflaatio on erityisten alhaalla, on hyvin erikoislaatuinen tilanne ja pää, päätös, joka piti tehdä, oli pitäisikö miten piti tarkastella makrotalousta tilannetta, pitäisikö löysentää sääntöjä vai ei, siis tämmöisiä sääntöjä, mutta ei kuitenkaan haluttu heikentää pitkällä aikavälillä julkistalouden tilaa, vai pitikö kulkea ihan toiseen suuntaan, ottaa käyttöön jonkinlaista tiukkaa sovellusta säässä, mutta tämä olisi ehkä synnyttänyt sellaisia ongelmia, että tältä äh, hauras elpyminen olisi häiriintynyt 2016 ja oli vielä riskejä semmoista kasvusta. Sitten sitten yleinen johtopäätöksemme, miten sovellettiin harkinnanvaraisesti näitä sääntöjä. Tämä johti kaiken, kaikkiaan, kaiken kaikkiaan finanssipolitiikkaan, euro alueelle sopivaan sellaiseen, mutta se ei kuitenkaan sopinut maakohtaisesti. Oli joitakin maita, jotka olisivat tarvinneet vakauttamista eikä niinkään kestävyyttä ja toisinpäin. Joissakin tapauksissa, joissakin maissa oli enemmän tarvetta kestävyydelle eikä niinkään vakauttamiselle. Sitten vielä yksi johtopäätös, että nyt säännöt ovat hyvin monimutkaisia ja tämä johtuu, että jatkuvasti on tehty näitä muutoksia ja käytetty harkintavaltaa komissiossa. Harkintavalta on ollut ei välttämättä ole huono asia, koska yksi selkeä johtopäätös äh, raportista on, että tarvitaan harkintavaltaa, jotta voidaan soveltaa sääntöä. Ei ole mitään täydellistä sopimusta, jos oletan vain sääntöjä, mutta tässäkin tarvitaan avoimuutta ja ennakoitavuutta. Tässä on tällainen mm, kauppa tavallaan monimutkaisen järjestelmän välillä, kuinka avoin se toisaalta on. Yksi yleisjohtopäätös, joka pitkästi tukeutuu osakkeeseen kaksi ja myös viisi, että kun katsotaan tilannetta eteenpäin, niin on jonkin verran tilaa sille, että voitaisiin parantaa EUn finanssipoliittisia puitteita ajatellen sekä tämänhetkisiä puitteita sen rajoja, jotakin voitaisiin tehdä jopa tässä, näissä raameissa ilman, että joudutaan tekemään mitään isoja lainsäädäntömuutoksia tai sopimusmuutoksia, äh, perussopimusmuutoksia. Miten sitten oli täytäntöön pantu vakaus- ja kasvusopimusta 2016? Jos katsotte, mitä komissio totesi budjettisuunnitelmista ja valtioiden budjettiesityksistä 2015, niin komissio totesi, että paljonkin riskejä olisi voinut liittyä tähän, siis maat, jotka olivat ennaltaehkäisevät korjaavassa osuudessa sopimusta ja toiset taas olivat tässä korjaavassa osuudessa. 2017 osoittautui, että pitkälti oli noudattu sääntöjä, vaikkakin oli jonkinlaisia riskejä, joita oli havaittu 2015 niin 2017 yleinen johtopäätös komissiossa oli, että kaiken kaikkiaan oli toimittu kattavalla tavalla. Tämä ei tule niinkään vahvemmasta kasvusta, koska todellinen taloudellinen kasvu oli pitkäsi, pitkälti komission ennusteiden mukaista vuodelta 2015, vaikkakin nominaalinen kasvu oli alhaisemmalla tasolla, koska inflaatio oli paljon alhaisemmalla tasolla kuin oli odotettu. Kuitenkin puututtiin erityisesti suurempaan jouston harkintavaltaan. Sitten oli joitakin maita, jotka ovat noudattaneet sääntöjä ja tähän korjaavaan osuuteen saavat lisää aikaa ja sanktioita peruutettiin. Tämä koskee aivan erityisesti Espanjaa ja Portugalia, joten yleinen johtopäätöksemme on, että puutteita oli. Yritän hiukan tarkemmin selittää, mitä täällä tarkoitan, kun täytäntöön pantiin kasvu- ja vakasopimusta, mutta toisaalta mitään isoja virheitäkään ei ollut. Ja eh, finanssipuolten komitea siihen tulokseen, että kun Sekin on parempi, että noudatetaan jollakin tavalla sääntöjä kuin ei ollenkaan. Siis tässä viittaan kasvavakaussopimukseen. Kenellä ei mitään vaihtoehtoakaan, niin sitten talous, taloustieteessä on vaikea antaa tällainen vaihtoehtoinen skenaario, mutta meillä on sellainen tuntemus, että jos sään, olisi, sääntö olisi voitu nuottaa tiukemmin tai löysemminkin. Sitten täytäntöönpanosta teillä tästä keskustellaan paljon enemmän itse raportissa. Menen aika nopeasti. Jotkut näistä puutteista johtuvat itse säännöistä. Esimerkiksi maa, joka oli korjaavassa osuudessa, niin lainsäädäntö pyytää, että käytetään kahta indikaattoria, joilla tarkastetaan se, onko maa uhassa poiketa. Tämä liittyy rakenteelliseen mm, alijäämään säännöt periaatteessa tuottavat tällaisen tuoksen, mutta nyt että on kuitenkin parempi, että ei ole niin tarkkoja maakohtaisessa suosituksessa tarvitaan jonkinlaista arviointia ja pohtia, mikä on oikea tapa toimia. Ja totesimme, että monissa tapauksissa selitys että olivat yksi indikaattori eikä toista, niin ei aina toimittu ihan johdonmukaisella tavalla maakohtaisesti tai ajan kuluessa. Sitten oli jotakin erityistapauksia, esimerkiksi oma maani Italia. Me tiedämme, että kelpoisuus liittyy rakennemuutosten uudistamiseen ja tätä täytyy arvioida sitten jälkikäteen. Tässä tapauksessa ei ollut selvää, oliko komissiossa tehty päätöstä rakenteellisista uudistuksista, joita ehdotettaisiin tässä tapauksessa. Erityisesti oli kyse eläkeuudistuksista. Sitten mitä tulee vajemenettelyyn, budjettivajemenettelyyn Espanjassa ja Portugalissa, niin tässä oli jonkinlaista viive, viivettä, mitä tulee normaalimenettelytapaan. 2015 toukokuussa komissio oli jo pää, tullut siihen johtopäätökseen, että mihinkään se toimintaan ei ole ryhdytty, mutta sitten meni muutama kuukausi ennen kuin se teki ehdotuksen neuvostolle asiasta ja sitten päätös oli la- pidentää aikarajaa ja se oli hiukan ristiriidassa neuvoston suostusten kanssa. Sitten velan vähentäminen oli ollut riittämätöntä monissakin maissa, mutta mihinkään toimenpiteisiin ei oltu ryhdytty, koska paljon oli käytetty relevantteja tekijöitä, joita komissio oli pyytänyt käyttämään, kun pohdittiin, oliko noudatettu velkasääntöjä vai ei. Ja tietysti pitää muistaa se, että erityisesti joissakin maissa nominaalinen kasvu, nimelliskasvu oli ollut erityisen alhaisella tasolla 2016. Tämänkin takia oli vielä vaikeampi vähentää nimellisvelkaa. Sitten samantyyppisiä ongelmia oli, koska muissa maissa ei ollut ihan jos oli tällainen mm, mm, väliaikainen hallitus, mitä olisi pitänyt tehdä budjettisuunnitelmille ja mikä olisi ollut ajoitus? Tästäkin sitten keskusteltiin tietenkin. Entä sitten finanssipolitiikan luonne? Tässäkin olemme sitä mieltä, että ohjeistus, jota komissio antoi, oli pitkälti neutraalia tämä erotettiin kansallisesta tasosta, tasosta. Tästä löytyy paljon enemmän kerran itse raportissa. Oli, elpyminen oli hauraalla pohjalla, oli vaaroja, vaara vähäistä kasvusta ja sitten monissa maissa oli vielä erittäin korkea velka. Taso tämä oli ongelmallista. Ja sitten tilanne, rahapoliittiset rajoitukset ja kun oltiin lähellä nolla korkotasoa, Tämä oli hiukan ohjeistuksena. Ajatellaan tätä makrotaloudellista tilannetta. Tämä koski tuotantoa. Tämä oli hiukan tällaista kasvua tukevaa finanssipolitiikkaa. Kun me mittaamme finanssipolitiikkaa, niin se liittyy rakenteelliseen mm, taseeseen – joissakin kaikki, kaikki riskimaat eivät täysin täyttäneet vaatimuksia ja ne saivat mm, vähemmän määräyksen, mutta finanssipolitiikka olisi voitu enemmän tukea, jos maa, jolla oli tilaa toimia finanssipoliittisesti, olisivat tukeneet sitten omalla toiminnallaan enemmän elpymistä. Yksi ongelma, johon puutumme raportissa, liittyy siihen, että kasvu- ja vakaussopimus on hiukan epäsymmetrinen Siinä on juridinen rajoitus maalle vähentää vaihetta tai velkasta valvotaan, mutta maa, jo, jolla on ei ole vaihetta, vaan ylijäämä, niin se, sille ei asetetakaan samantyyppisiä määräyksiä, että se kuluttaisi enemmän. Tämän tyyppinen jäännite on tyypillistä niin kauan kuin rahapoliittista unionia luonnehti. Tällainen tilanne on yhteinen rahapolitiikka, mutta kansallinen finanssipolitiikka finanssipoliittisen laitosten rooli. Me kävimme siis läpi eri tapauksia. Aikarajoituksen takia emme pystyneet yksityiskohtaisesti käymään läpi kaikkia yksittäisiä finanssipoliittisia tahoja kaikissa maissa, mutta siltikin kun tarkastelimme tätä asiaa, niin voimme tulla siihen tulokseen, että emme voisi tehdä tiettyjä ehdotuksia riippum- näiden riippumattomat elimet tuntuvat toimimaan paremmin niissä maissa, missä virallisesti on tällainen täytä säännöt tai selitä prosessi. Tämä on siis poliittista neuvonantoa, mutta silti on tärkeää, että hallitus reagoi finanssipoliittisten laitosten ehdotuksiin. Tämä selitä tai täytä säännöt tai selitä metotapa on hyvä, jos on eroja hallituksen ja yksittäisten finanssipoliittisten laitosten johtopäätösten, vaan joko hallituksen pitää selittää, noudattaa sääntöjä tai julkisesti selittää, miksei täytä sääntöjä. No mitä me tässä sitten ehdotamme? Ehkä meidän pitäisi yrittää tiukentaa tätä säädöstä koskien sääntöjen noudattamista tai selittämistä. Pitäisi pyytää, että hallitus reagoisi äh, ripeästi ja yksityiskohtaisesti, kun tämän tyyppisiä kommentteja riippumaton finanssipoliittinen taho esittää. Sitten lopuksi, minkälaisia ehdotuksia me teimme, jotta voitaisiin parantaa vakaus- ja kasvusopimusta. Jotkut näistä ehdotuksista voidaan sitä yksinkertaisestikin. Ne eivät vaadi isoja muutoksia tämänhetkisessä laajuisessa puitteissa. Jotkut näistä todennäköisesti vaativat isojakin muutoksia. Yksi äh, ehdotus ehdotamista, että poistettaisiin hiukan epäsymmetriä, jota on olemassa järjestelmässä. Kun, kun ajatellaan aikaa, jolloin vakaus- ja kasvusopimus laadittiin, niin oli tämä epäsymmetria hyvien ja huonojen aikojen välillä, tai se oli symmetriassa ja sitten myös koskien korjaavaa osuutta ja ennakoivaa osuutta sopimuksessa. Me teemme tässä ehdotuksia, yritämme välittää tätä, vähentää tätä epäsymmetriä. Jos taloukset elpyvät, silloin maat voivat luoda riittävästi liikku- finanssipuolista liikkumavaraa, jotta ovat sitten valmiita siinä vaiheessa, tai valmiina tulevaisuuden varalta, jos tulee laskusuhdanne ilman, että kestävyys on uhattuna tai julkinen talouspaineen alla. Ja sitten toinen asia, jonka voimme todeta, että jos sanktiot eivät toimi, yksi tyyppinen arvostelu, jota esitetään vakaus- ja kasvusopimuksesta, sanktioita ei ole koskaan sovellettu, joten tämä sopimus ei oikeastaan vaikuta. Me emme ole samaa mieltä tästä kritiikistä, koska jopa sanktioiden uhka saattaa jossain tapauksessa riittää ja tähän kuitenkin liittyy tietty maine, maineeseen liittyvä hinta. Sanktioita on hyvin vaikea määrätä, on vaikea sanktioida suvereneja maita, joten me esitämme tässä sellaisen argumentin raportissa, että korvattaisiin sanktioita enemmän jonkinlaisella ehdollisuudella – jo nyt tiettyä edullisuutta on, jos ei noudata kasvu- ja vakaussopimusta tiettyjen menoerien kohdalla koskien EU-avustuksia erityisesti rakennerahastoja. Rakan, rakenne rahastot eivät ole monissa maissa kovinkaan tärkeitä kuitenkaan, joten ehkä meidän pitäisi lisätä tätä edullisuutta, linkittää se koko EU-talousarvioon. Jos me kuljemme tähän suuntaan, että otetaan käyttöön jonkinlaista finanssipoliittista tai rahoituskapasiteetti euroalueella, niin silloin tämän avun pitäisi olla ehdollinen sääntöjen noudattamista. Tämä ehkä noimisi paremmin kuin pelkät seuraamukset tai sanktiot. Sitten esitämme myös sellaisen ehdotuksen, että liitettäisiin hiukan enemmän nämä kaksi palasta toisinsa, jotka löytyvät lainsäädännöstä nimittäin kasvu- ja vakaussopimus ja makrotalouden tasapainon menettely. Nyt ne ovat tavallaan erillään. Ehdottaisimme, että tämä ainakin rytmi, jolla pitää sopeutua keski aikavälin tavoitteisiin. Sen pitäisi olla riippuvainen makrotalouden tasapainotilanteesta. Sitten vielä lopuksi yksi tärkeä kysymys monimutkaisuus, avoimuus, ennustettavuus. Tämä on tällainen pitkän aikavälin ehdotus, koska tämä vaatii myös perussop- vaatisi myös perussopimusten muutoksia. Meistä meidän pitäisi yrittää yksinkertaistaa sääntö- sääntöä, koska nyt siitä on tullut liian monimutkainen. Ja ehkä jotkut säännöt tai varautumisjärjestelmät, joita on yritetty täsmentää itse säännössä, niin niitä voitaisiin korvata paljon yksinkertaisemmalla, yleisemmällä lausekkeella. Ja tässä toteamme, että ehkä tällainen erityislauseke escape clause voisi voitaisiin käyttää niin, että käytetään riippumatonta ohjeistusta hyväksi, tarvittaisiin jonkinlaista riippumatonta ohjeistusta ja sitten komissio ja neuvosto tekevät päätöksen. Then uh, we also talk a bit about... Sitten puhumme myös hiukan euroalueen vakauttamistoimesta, koska siitä nyt keskustellaan paljon. Niin, ai menenkö liian nopeasti? I'm, I'm finishing here. Lopettelen tähän. No, go ahead, but try to be as, as... as quick as I can. Sorry, I'm, I'm, I'm, uh, I didn't check. The, I, didn't have, I didn't see that there was a time there. Niin, en tässä kello tikitti. No, because of all the problems that there are... Olemme sitä mieltä, että näistä kaikista euroalueen ongelmista johtuen fiskaalinen kapasiteetti hyötyisi siitä, että euroalue olisi Ähm, kestävämpi, olipa isku sitten symmetrinen tai epäsymmetrinen. Tietenkin tässä on paljon keskustelua vielä siitä, kuinka voisimme tätä ähm, vakautta rakentaa. Tällä hetkellä me vasta keskitymme niihin ehdotuksiin, joita hiljattain Euroopan komissio on tehnyt. Ähm, monista näistä ehdotuksista meillä ei ole vielä aivan selkeää kuvaa, niistä on ollut keskustelua esimerkiksi eurooppalaisesta investointisuojamekanismista ja muista mekanismeista. Meidän täytyy vielä säätää näitä mutta tällä hetkellä monista syistä me voi vielä reagoida. Tällä hetkellä kantamme on se, että talitussuojajärjestelmä olisi vakuuttavampi vaihtoehto. Siksikin, että se paremmin sekä tukisi kasvua että muita tarpeita. Ehkä pistäisi helpompi toimeenpannakin, mutta en puhu siitä nyt enempää. Olen kertonut teille siitä, mitä tapahtuu joten varmaankin voin pian päättää tähän, mutta mennään sitten johtopäätöksen vielä myöhemmin. Kiitoksia. Uh, Kiitos tästä esittelystä ja tästä raportista. Finanssipoliittinen komitea on, uh, raportti on mielenkiintoinen, tasapainoinen. Ja olen hyvin pitkälti samaa mieltä sen kanssa, tämä on hyvin monimuotoinen ja laaja raportti ja tasapaino. Ja kysymys on siitä, että pitäisi saada parannettua nykyisen järjestelmän nykyisiä sääntöjä ja löytää myös oikeanlainen tasapaino uskottavuuden ja vakauden ja muiden tekijöiden välillä. Meillä on kuitenkin suvereeneja jäsenvaltioita, joilla on omat säännöt ja yhteiset säännöt. Joten tämä kaikki täytyy ottaa huomioon. Henkilökohtaisesti tasapainon löytäminen näiden asioiden välillä viime vuosina ei ole ollut täydellistä, mutta, mutta vähemmän huonoa kuitenkin kuin monet muut asiat olisivat olleet huomioiden kaikki nämä säännöt ja Tässä on ollut äh, hyvä tasapaino. Mutta meidän sääntömme eivät ole vielä täydelliset, eivätkä yksinkertaista, niitä pitäisi parantaa. Joten tämä oli hyvin mielenkiintoinen puheenvuoro tästä näkökulmasta. Parlamentti on hyvin tarkka silloin, kun on kysymys äh, parlamentin äh, toimista. Joten tämä on hyvin monimutkainen asia parlamentin näkökulmasta, koska se antaa kansallisille parlamentille, hallituksille velvoitteen joka on hankala tällä hetkellä. Mutta finanssipoliittinen komitea on erittäin tärkeä tässä yhteydessä. No niin, aloitetaan jäsenistä. Täällä ei ole EPPn kollegoita, joten Paul Tang saa aloittaa. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. A bit of surprise. Kiitos puheenjohtaja. Tämä oli Hieman yllätys, että EPP ei ole paikalla. Olen puheenjohtajan kanssa samaa mieltä. Tämä on tasapainoinen raportti ja sitä oli mielenkiintoista lukea ja kiitokset tästä hyvin laajasta esittelystä. Se muistutti minua siitä, että komissiolla oli suositus, sitä siis tämä on ensimmäinen kysymykseni, komissiolla oli suositus Saksalle ja Alankomaille invest investoida enemmän, muistaakseni jo 50 miljardia. Ja se on yhtäläinen teidän johto päätöksenne mukaan, että, että ähm, finanssipolitiikan luonne äh, se johtuu finanssipolitiikan luonteesta. Millä tavalla me voimme tehdä näistä säännöistä symmetrisempiä, koska meillä on esimerkki tästä hyvä, hyvä ehdotus komissiolta, jonka jäsenvaltiot yksinkertaisesti ohittivat. Ja sitten hieman laajempi kysymys. Te puhutte sääntöjen yksinkertaistamisesta – Mutta ei tämä nyt ole välttämättä yksinkertaista. Mikä on tämä tasapaino? Kun puhutaan finanssipoliittisesta kapasiteetista tässä teidän yhteenvedossanne, keskitetystä finanssivälineestä, joka toisi vakautta euroalueelle. Öö, huolenaiheeni ekonomistina seuraavana äh, laman aikana me olemme avuttomia, koska rahapolitiikka on tullut äh, mandattinsa päähän. Monet maat eivät kykene tällaisessa kes, eivät kykene keskitetyllä tavalla. Joten mikä teidän mielestänne on tärkeämpää, se, että keskitetään finanssipoliittista kapasiteettia vaiko sääntöjä? Olisin toivonut, että finanssipoliittinen komitea jatkossakin antaisi meille erilaisia vaihtoehtoja, mutta veisi eteenpäin myös niitä kysymyksiä, jotka ovat tärkeitä euroalueen vakaudelle. Ja sitten lopuksi, en nyt tiedä kuinka paljon aikaa minulla on, mutta lyhyestä virsi kaunis. Olen työskennellyt Alankomaiden keskus äh, tilastotoimistossa ja kymmenisen vuotta. Minun kokemukseni tästä työstä oli se, että, että kun oli kaikkein vähiten poliittinen, antoi oikeastaan vähän erilaisia vaihtoehtoja poliitikoille – niin että ei, ei tavallaan ei rangaista, vaan annetaan eri vaihtoehtoja. Mutta se ei kuitenkaan tee CBBn asemaa ristiriidattomaksi, mutta yksi avaimista tai syy siihen, että sillä on ollut hyvä maine, on se, että se antaa vaihtoehtoja eikä neuvoja. Ja kuulisin mielelläni näkemyksenä tästä. Thank you very much for your question. Paljon kiitoksia kysymyksestänne. Olen sitä mieltä, että todennäköisesti me tarvitsemme molemmat näistä yksinkertaistamista säännöissä ja lisää fiskaalista kapasiteettia. Tämä oli lyhyt vastaus, mutta jos menemme ensimmäiseen kysymykseen, kyllä todellakin meillä on vakaus- ja kasvupaketissa ongelmia sillä tämä voi johtaa siihen, että liioitellaan ja mennään liian pitkälle. Ähm, keskipitkän aikavälin tavoitte ei ole ei ole sitova, ei voida ähm, pakottaa tiettyyn fiskaalisen ratkaisuun, esimerkiksi kuluttamaan enemmän Euroopan tasolla tällä hetkellä voimme vastaa jonkinlaista kansallisen fiskaalipolitiikan koordinointia ottaa mukaan, mutta se nyt luonnollisesti ei hirvittävän paljon vaikuta. Näissä tapauksissa, joihin viittasitte, komissio todellakin saattaisi ehdottaa Saksalle ja Alankomaille, että nämä käyttäisivät enemmän äh, varoja, mutta äh, nämä kaksi maata eivät ole neuvoa seuranneet. Tämä on e-, äh, epäsymmetrinen tilanne, se on selvästi ongelma Yksi mahdollinen ratkaisu tai ainakin yksi tapa ratkaista tämä tilanne todellakin olisi se, että käyttäisimme ää, tätä tätä kapasiteettia. Meillä on tietenkin erilaisia poliittisia preferenssejä. On hyvin paljon erilaisia tapoja ratkaista tämä tilanne. Tietenkin jos meillä olisi olemassa jonkinlainen eh, keskitetty yhteisen rahoituskapasiteetin eh, ratkaisu, se voisi tulla kyseeseen. Me emme nyt, eh, kun puhumme Euroopan unionin talousarviosta, puhu suuresta liittovaltion talousarviosta. Meillä on jonkin tyyppinen tukimekanismi, vakausmekanismi, jonka tarvitsemme asymmetrisen shokin varalta, mutta meillä on kuitenkin jotakin jo enemmän kuin ei mitään. Erityisesti tästä syystä me tuimme investointisuojajärjestelmää sillä kaikkialla Euroopassa, mutta erityisesti niissä maissa, joihin kriisi iski kaikkein kipeimmin, tapa, jolla hallitukset ähm, rahoituspolitiikkaa hoitivat, oli investointien kautta. Tämä oli poliittisesti helpompaa, mutta pitkällä aikavälillä ja lyhyelläkin aikavälillä haitallista, sillä kysyntä väheni, mutta pitkällä aikavälillä myöskin kapasiteetti väheni. Uskoakseni tämä on siis yksi niitä asioita, joiden parissa meidän pitäisi ponnistella enemmän. Sitten liittyen siihen, mitä sanoitte Se on eurooppalainen ähm, EFP, finanssipoliittinen komitea, keskittyy näihin kysymyksiin äh, enemmän, mutta jos me tiedostelisitte kuinka euroalueessa tekee kestävämmän äh, tietty rahoituskapasiteetti on vain osa tätä. Me tarvitsemme pankkiunionin, pääomaunionin ja niin edespäin. Meillä täytyy olla enemmän mekanismeja, jotka tekevät mahdolliseksi jonkinlaista takuuta saada aikaan. Muuten on vaara, että törmäämme uuteen suuren shokkiin ja äh, siinä tilanteessa ei olekaan sitten mitään apuja jäljellä. Thank you, Ramon Tremosa. Kiitos ja sitten Tremosa. Just a, a very short... Ihan lyhykäinen kysymys koska kymmenen vuotta kriisin käynnistymisen jälkeen meillä on vielä ongelmia julkisen alijäämän kanssa, joka on suurempi kuin tämä kolmen prosentin raja. Ja näemme, että poliittinen tilanne on palaamassa kuitenkin pikkuhiljaa normaaliksi. Se näkee esimerkiksi korkotasoista, Joten ottaen huomioon, että nämä sanktiomekanismit eivät toimi, miten te uudistaisitte EUn budjettisääntöjä niin, että se olisi tehokkaampi? Vai eikö tästä ole minkäännäköistä toivoa? Eh, niin, mitä tarkoitatte, kun puhutte Euroopan budjettisäännöstä? Puhutteko finanssipoliittisesta säännöstä vai fina- äh, budjetista. Kaksi eri asiaa. Niin finanssipoliittinen sääntö, tällaisia ajatuksia me juuri teemme. Mitä tulee teidän ennusteeseen, niin kyllä nyt toivottavasti olemme siirtymässä kohti normaalimpia aikoja. Siis tilanne taloudessa tällä hetkellä on parantunut oikeastaan kaikissakin maissa, joten nyt alkaa, on aika uudelleen muokata rakenteita niin, että ne toimivat paremmin. Miten sitten tämä saadaan toimimaan paremmin? Ensinnäkin pitää varmistua siitä, että nyt on aika minun kaltaiselleni maalle. Italialla on korkeat velat ja sitten suuri vaje, niin pitäisi pyrkiä vähentämään menoja, koska nyt on se he- hetki, jolloin siitä maksetaan pienempi hinta silloin pitäisi olla tällaista finanssipoliittista puskuria tulevaisuuden varalta tavallaan. Ja säännöt tässä muodossa, vaikkakin ne ovat monimutkaisia ja niin edelleen, nyt jo ne sallivat jonkinlaista tämän kaltaista mekanismia, joten tarpeeksi liikkumavaraa, harkintavaraa kyllä on ottaa huomioon eri tavoilla on tilanne, onko kielteinen tai positiivinen tai negatiivinen budjettisykli Yksi asia, jonka olemme huomanneet aikaisemmin ja mitä me odotamme finanssipolitiikalta, me odotamme, että finanssipolitiikka voi olla suhdanteita tasoittavaa, että on tarpeeksi resursseja tukea taloutta silloin, kun on joku kielteinen shokki meidän tai ja toisinpäin. Jos sitten tarkastellaan taaksepäin tilannetta ja huomataan, että keskustellaan sitten raportista, niin voimme nähdä, että euroalueella yleensä finanssipolitiikka on ollut tällaista myötäsyklistä. Se on tehnyt enemmän virheitä kuin ratkaissut niitä. Se on pahentanut tätä sykliä tai suhdannetta eikä korjannut sitä ja meidän pitää välttää, välttää tällaista jatkossa. Jos taloudellinen tila paranee, niin tämä on juuri se hetki, jolloin voidaan yrittää tehdä jokainen enemmän. Mm, mm. Ja valvoa menoja, vähentää velkaa, EU-budjetti ja tai jo nyt tämänhetkiset finanssipoliittiset säännöt sallivat tämän, voidaan vähentää tämä epäsymmetriä. Toivottavasti tätä kautta mekanismi voi toimia vieläkin tehokkaammin. No, tietenkin on vaikea sanoa, että olisimme täysin palanneet hyvin vanhoihin aikoihin. Tämä nyt on tavallaan tämä uusi, uusi hyvä aika. Eli on Eh, näitä vaikutuksia, jotka liittyvät esimerkiksi työttömyyteen, investointikuiluun ja niin edelleen, jotka vaikuttavat eri tavalla yhteiskunnassa, joten tämä tekee tästä haastavampaa. On totta, että ajat ovat paremmat, mutta sitten on tekijöitä, jotka tekevät sen vaikeammaksi. Mutta toki parempi on tehdä näitä asioita silloin, kun kas, ollaan kasvussa kuin laman aikana. Tervain, sinä pyysit puheenvuoroa, ole hyvä. Merci. Kiitoksia. Kiitoksia tästä puheenvuorosta uskoakseni. Vegas, sorry, oh, sorry Pervanche. We, I, we... No edustaja Viegasin, sorry Pervanche, eli me emme olleetkaan vielä menneet koko kierrosta. Yleensä ei ole tavallista ollenkaan, että kaikki ryhmät eivät paikalla, että minä tästä hämäännyin. Miguel, ja sitten sinä saat Pervanche puheenvuoron. Vou falar em Kiitoksia, minä puhun portugalia. Paljon kiitoksia pyrin puhumaan äh, lyhyesti, että kaikki kollegat ehtivät. Minulla on kaksi lyhyttä kysymystä. Ensinnäkin investointisuoja. Haluaisin kuulla siitä hiukan enemmän. Ja pyytäisin, että te monimutkaistaisi asioita julkisinvestointien osaa syklin tasapainottamiseen käyttääksemme. Tämä luonnollisesti saattaisi johtaa erittäin monimutkaiseen tilanteeseen, aivan päinvastaisen kuin se, mihin te tässä äsken viittasitte. Sitten toisekseen meillä on makrotaloudellisen epätasapainon menettely, mutta minulla on vaikeuksia nyt virallisesti nähdä, mitkä nämä säännöt todellisuudessa ovat. Järjestelmähän on vielä paljon monimutkaisempi todellisuudessa. Äh, mitä voisitte sanoa tästä? Hey, thank you very much. Uh... Kiitoksia. Niin suoraan sanottuna tällä hetkellä ne ehdotukset, joita on tehty, itse asiassa olemme hiukan noloin, noloakin komiteassa. Ne eivät olleet kovinkaan täsmäisiä ehdotuksia. Joitakin Olli tuli komission asiakirjasta, miten voidaan ottaa tämä yhteinen rahoituskapasiteetti käyttöön, mutta tätä ehdotusta ei, ei oltu tarpeeksi käsitelty ja siitä ei oltu keskusteltu, jotta voitaisiin antaa, ottaa kantaa siihen. Tätä pitäisi työstää enemmän. Kyllä tarvetta kyllä on. Ensinnäkin investoinnit ovat vähentyneet kaikissa maissa – euroalueella, joten jotakin pitää tehdä täällä, että voidaan, suo, voidaan suojella investointeja. Junckerin suunnitelma on kyllä toiminut, mutta se on tavallaan tukenut yksityisiä investointeja eikä julkisia. Meidän täytyy myös pystyä suojelmaan julkisia investointeja eikä vain yksityisiä. Tapa, jossa tässä voidaan toimia, on erilaisia ehdotuksia asiasta. Voitaisiin käyttää tällaista äh, huonon päivän äh, rahastoa ja sitä kautta voitaisiin sitten tukea investointeja tai joku tietty laina alhaisella korolla. Niitä, sitä voitaisiin käyttää niin kauan kuin maa pitää menonsa rajoissa. Ja yksityiskohdat pitää vielä työstää tarkemmin, mutta olemme tyytyväisiä siitä, että komissio neuvosto ovat käsitellä tätä asiaa ja tekevät siitä työtä. Mitä sitten tulee makrotalouden epätasapaino menettelytapaan? No, tämä on hiukan hämmästyttävää, koska Euroopassa meillä on tällainen, näitä, kaksi näitä järjestelmiä. Toinen toimii siinä mielessä, että komissio pystyy yhdistämään tietyn maan käyttäytymisen siihen, missä määrin noudattaa finanssipoliittisia sääntöjä, sitten on tämä makrotalouden tasapainomenettely tai epätasapainomenettely, se on hyvin vaikea menettelytapa, mutta sitä on vaikea aloittaa, koska ei ole selvää, mikä on tämä yhteys käyttäytymi- hallituksen käyttäytymisen ja jonkinlaisen makrotaloudellisen lopputuloksen välillä, mikä otetaan huomioon tässä makrotalouden epätasapainoanalyysissä. Tätä pitäisi hiukan täsmentää, koska on kiistatonta, että Siis jos haluaa taata julkisen talouden kestävyyden paras tapa toimia, ei ole niinkään, että valvotaan yleistä velkaa ja menoja, vaan pikemminkin, että yritettäisiin tehdä taloudesta kestävämpi, poistaa makrotalouden epätasapaino-ongelma. Yksi tapa, jolla voitaisiin saavuttaa oikeat tulokset, on finanssipoliittinen kestävyys. Tällaista argumenttia yritämme tässä esittää ja yritämme moduloida hiukan enemmän vauhtia tai rytmiä, jossa pitäisi saavuttaa keskivaiheen budjettitavoite ja sitten mitä tässä makrotalous otetaan huomioon. Jos on paljon ylijäämää jossakin maassa, ehkä haluaa lykätä sitä, että ei saavutakaan tätä keskivaiheen budjettitavoite. on taas, jos on sellainen maa, missä on paljon velkaa, niin silloin ehkä haluaa lisätä sitä, että sopeutetaan tämä keskivaiheen tavoitteeseen. Ehkä on muitakin vaihtoehtoja, mutta meistä näin tässä voitaisiin toimia. Ehkä lisävaikeutena, eikä se raitoperksen tähän kysymykseen, on se, että tämä on liian suuri taakka. Ehkä voitaisiin pohtia, mitä tällä voisi tehdä. Please, Merci. Kiitoksia. Kiitoksia tästä osallistumisesta keskusteluun hetkellä, jolla nämä kysymykset ovat tietyllä tavalla ajankohtaisia, sillä tehän olette valvontaroolissa päivä, päivittäin ja te olette uuden äh, Ähm, rakenteen johdossa, mutta kaikki nämä teemat, joita käsittelitte, ovat käsittelyssä myöskin jäsenmaissa ja komissiossa. Eli ensimmäinen kysymykseni oli konkreettisesti se, oletteko te olleet yhteyksissä komissioon tai kuulleet heitä, heidän nykypohdintaansa suhteen ja Haluaisin tietää, minkälaista työtä teette kansallista kansallisten viranomaisten kanssa? Onko teillä jonkinlainen verkosto, kansallisten viranomaisten verkosto, että voisitte näitä analyysejä jakaa ja erilaisia pohdintoja tulevaa ajatellen. Liittyen sitten siihen, mitä te sanoitte ähm, monimutkaisuudesta järjestelmässä, äh, näistä asioista parlamentissa äh, ja muuallakin on melko paljon keskusteltu ja meillä on mielestäni yksi ehdotus, jota, johon te ette viitanneet, viitannut tässä, jota parlamentissa on melko lailla tuettu. Se ajatus siitä, että meillä on vaikeita sääntöjä, joiden toteuttaminen kansallisella tasolla on vaikeaa, ja siksi meidän pitäisi mennä kohti jonkinlaista lähentymismallia, eli meillä tulisi olla ylöspäin määriteltyjä Euroopan tason lähentymistavoitteita esimerkiksi palkan tai hallinnollisten kysymysten suhteen. Ja ne olisivat tietyllä tavalla tiekartta, joka laadittaisiin kansallisella tasolla esimerkiksi viideksi vuodeksi. Onko tämä sellainen ajatus, josta te olette voineet keskustella? Ja mitä mieltä olette tästä yleisesti ottaen? Eh, Thank you very much for your question. In terms of... Kiitos kysymyksestä. Mitä tulee tähän, niin emme ole suoraan mukana tähän keskustelu- tässä keskustelussa. Toki me käymme suoraan keskustelua myös äh, komission kanssa. Vaihtelemme ajatuksia ja informaatiota, mutta emme ole suoraan mukana keskustelussa komission ehdotuksista, miten euroalueen ongelmia ratkaistaan. Joten meidän reaktiomme siihen, mitä me teemme, niin eh, jos komissio tekee ehdotuksia, jotka vaikuttavat esimerkiksi nyt tämä ehdotus, joka meidän tulee eh, esitellä 6. joulukuuta aiheesta, joka vaikuttaa, joka on lähellä finanssipoliittisen komitean mandaattia, silloin me mietimme tätä. Mitä tulee sitten kansalliseen finanssipoliittisiin viranomaisiin, meillä on suhde heidän kanssaan, ja sitä täytyisi työstää vielä enemmän. Ja finanssipoliittiset viranomaiset tapaavat vähintään kaksi kertaa vuodessa. Ja me keskustelemme heidän kanssaan. Kansallisten finanssipoliittisten viranomaisten pitäisi ehkäpä tehdä enemmän yhteistyön kaltaista keskustelua. Ja pitäisi kuunnella myös kansallisia viranomaisia. Ja mitä tulee teidän ehdotukseen tästä konvergenssikoodista. En tunne tätä ehdotusta yksityiskohtaisesti. Minun täytyisi tietää enemmän yksityiskohtia. Ja sitten ihan ilomielin keskustelen tästä kanssanne. Mutta tästä ei ole keskusteltu kyllä finanssipoliittisessa komiteassa. So, thank you very much. I think, uh... Kiitos. No nyt voimmekin viedä päätökseen tämän näkemysten vaihdon. Kiitän Kiitän teitä teidän hyvin mielenkiintoisesta esityksestänne ja vuoropuhelusta. Tämän vuoropuhelun on jatkuttava finanssipoliittisen komitean kanssa. Keskiviikkona odotamme ehdotuksia komissiolta jotka varmasti kiinnostavat sekä parlamenttia että finanssipoliittista komiteaa. Joten toivon, että yhteistyö jatkuu ja tulemme tutkimaan tarkasti teidän tulevaa raporttianne. Kiitos. Hyvä kollegat, ymmärrän, että me olemme nyt siirtymässä kohtaan viisi esityslistallamme. Kyseessä on kollegamme Hamon Teresan lausuntoluonnoksen tarkastelu ja kyseessä on lausuntoluonnos, jonka me liikennevaliokunnalle annamme tällä hetkellä. Tarkoituksena olisi äänestää asiasta maaliskuussa. Hyvä esittelijä, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Voitte nyt esitellä oman lausuntoluonnoksenne. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Dear colleagues, Hyvät kollegat, this opinion to the main train draft report. antakaa minun esitellä tämä lausuntoluonnos, joka esitellään ensi 11. Ähm, joulukuuta Markus Piipesen esittelee Tranissa. Tämä on liikennealan kysymys, mutta tämä liittyy myöskin kilpailukykyasioihin ja siksi äh, tämä kuuluu myöskin meidän vastuualamme kilpailuasiana. Me valiokuntana ja eri valiokunnan jäsenet olemme säännöllisesti yhteyksissä komissioon, jotta voisimme komission kanssa näitä asioita käsitellä. Minun henkilökohtainen mielipiteeni on se, että tuen komission ehdotusta hyvin vahvasti. Tässä kyseessä on se, että me kumoisimme nyt asetuksen 8684. Mielestäni tämä on mahdollista. Komission taas teksti on erittäin hyvä pohja keskustelulle. Hyvät kollegat, tiedätte, että olen aina ollut hyvin tiukka erilaisissa pelastuspaketeissa ja julkisen tuen kysymyksissä olen sitä mieltä, että Euroopan ilmailualan toimijoiden täytyisi olla tehokkaampia, jos ne haluavat kilpailla maailmanlaajuisesti, mutta pyytäisin kuitenkin heille samaan aikaan tasapuolista kilpailuympäristöä muiden tekijöiden rinnalla. Tästä syystä ähm, harjoittajat voisivat nauttia tietyistä tuista. Meidän täytyy taata Euroopassa se, että toiminta tapahtuu samojen sääntöjen mukaisesti. Täytyy todeta, että tässä todellinen taistelu tulee olemaan neuvostossa tiettyjen jäsenmaiden kanssa, jotka aivan selvästikin haluavat tämän ehdotuksen vesittää, ja komission tutkintavaltuudet. Minun lausunnossani korostan komission roolia ja mahdollisuutta aloittaa tutkintoja, jos on viitteitä siitä, että tietyt lentoliikenteen harjoittajat ovat syrjiviä käytäntöjä harjoittaneet. Mielestäni meidän pitää myöskin taata reilu kilpailu, vastavuoroisuus ja äm, poistaa epäreiluja kilpailukäytänteitä. Viittaan niin näihin toimintamalleihin, jotka selvästi eurooppalaisia liikenteenharjoittajia harjoittajia haittaavat. Tarvitsemme myöskin täyttä avoimuutta. Olen sitä mieltä, että Euroopan unionin liikenteenharjoittajille täytyisi olla mahdollisuus myöskin äm, tehdä kanne, kun tutkinta aloitetaan. Ja tutkintoja pitäisi nopeuttaa kahdesta yhteen vuoteen. Paljon kiitoksia huomiosta. Ne uskoakseni meillä tulee olemaan hyvää keskustelua, jonka myötä voimme tekstiä parantaa. Olen kiitoksia nyt EPPn puolesta Alain Lamassoure. Äh, nyt jos hämmästyttää se, että minä olen täällä puheenjohtajana, olen kyllä ennenkin tätä tehtävää joskus hoitanut. Tämä on etuoikeus, jonka minulle suovat hoitamani tehtävät ja minun äh, korkea ikäni. Äh, nyt olkaa hyvä, puheenjohtaja Alalla Massua. Kiitoksia puheenjohtaja. Jos tämä olisi tämä ainoa kriteeri, niin minä olisinkin tässä varmaan tähän paikalla. Mm. Niin ihan lyhyesti niin kuin esittelijäkin haluaisin sanoa, että ensinnäkin EPP jakaa täysin hänen käsityksensä asiasta henkilökohtaisesti minä pahoittelen, että 2004 minä, niin kuin tekin, rouva puheenjohtaja, olin silloin jo täällä Euroopan parlamentissa. Silloin hyväksyimme tekstin ja tarvittiin tiettyjä äh, insidenttejä, jopa huomattavia konflikteja mm, lentoyhtiöiden ja kolmasen maiden lentoyhtiöiden kanssa, jotta komissio sitten ehdotti tekstiä, joka aika huomattavalla tavalla paransi, mutta ei vieläkään täysin aikaisempaa lainsäädäntöä. Nyt pystynkin sanomaan, että me voimme tukea esittelijän tekemiä tarkistuksia ja mu, niin kuin muutkin varjoistajat haluan olla yhteydessä esittelijän, jotta voimme keskustella, voidaanko toimia niin, että säädäntö on sekä eurooppalaisempaa että tehokkaampaa. Kiitos. Ähm, SND-ryhmän puolesta käsittääkseni edustaja Ybäjiä käyttöpuheenvuoron. puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää komission ehdotusta. Se pyrkii siihen, että suojelemme eurooppalaisia lentoliikenteen harjoittajia syrjiviltä käytännöiltä, joita kolmansien maiden toimijat harjoittavat. Tiedämme kaikki, kuinka tärkeä lentosektori on meidän taloudellemme. Tämä vastaa ähm, noin 500 miljardia vai 2015 eurooppalaista BKTLstä on erittäin selvää, että meidän täytyy pyrkiä ilmailualan yrityksiämme siis suojelemaan syrjiviltä käytännöiltä. Ja kuten esittelijä sanoi, tämä koskee tiettyjä kolmansia maita. Äm, tietyissä tapauksissa meidän täytyy antaa kilpailuetu omille yrityksillemme, emme saa olla liian naiveja. Luonnollisesti emme saa kuitenkaan reilua kilpailua, joka tasapuolisuudelle perustuu uhata. Emmekä saa uhata eurooppalaisia työpaikkoja. Pieni esimerkki on aivan selvää, että voimme olla tiukkoja tukisääntöjemme suhteen ja hyvin vahvasti pyrkii säätelemään tukia, joita myötään toimijoille, jotka toimivat Euroopan unionin sisä- tai ulkopuolella. Meillä on äh, nyt monia äh, muutosehdotuksia verrattuna aikaisempaan äh, asetukseen ja äh, myöskin äh, syrjiviä käytäntöjä vastustavia kohtia, kun taas asetus vuodelta 2004 ei näitä suonut. Tässä on siis tärkeitä muutoksia. Nyt yksikin lentoyhtiö voisi valituksen tehdä. Tällaista ei ole koskaan tapahtunut aikaisemmin, sillä vuoden 2004 asetuksen mukaan yhteisö eli sellainen ryhmä, joka edustaa suurta määrää lentoliikenteen harjoitteista, voi tällaisen valituksen tehdä. Olen sitä mieltä, että Ramon Tremonsa kollegamme on komission tekstiä entuudestaan vahvistanut ja minä tulen tekemään myöskin tarkistuksia, jotka menevät tähän samaan suuntaan. Olen sitä mieltä, että meidän täytyisi systemaattisesti suojella yrityksiämme ja siis niiden työntekijöitä paljon paremmin, kun niitä kohtaavat tällaiset epäreilut syrjivät käytänteet kilpailussa. Kiitoksia. Paljon, paljon kiitoksia. En näe nyt muita varjoesittelijöitä. He eivät taida olla paikalla paitsi jos joku on piilossa. Ei taida varjoisitöitä olla paikalla. Haluaako joku muu kollega käyttää puheenvuoron? Ei ilmeisesti. Äh, Move-pääosastosta, herra Dyssar, taitaa olla paikalla. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Euh, Puheenjohtaja ihan lyhyesti. Haluan kiittää esittelijää hänen lausunnostaan tiivistä tekstistä ja eh, hyvästä ymmärryksestä koskien tätä tekstiämme. Ja sitten teidän toiveena on vahvistaa tekstin eh, tuloksellisuutta ja tehokkuutta. Ja tietenkin olemme tästä tyytyväisiä ja erittäin me jatkamme yhteistyötä teidän kanssanne tämän tärkeän tekstin parissa, jotta toisaalta varmistetaan kilpailu Euroopassa ja alueiden yhteenliittyvyys Euroopassa muuten. Paljon kiitoksia, koska meillä ei ole lisää puheenvuoropyyntöjä, niin antaisin nyt esittelijälle uudelleen puheenvuoron. Hänellä on niin paljon aikaa, kun hän vain haluaa käyttää kommentoidakseen näitä kollegoiden puheenvuoroja. No tämähän käy hyvin puheenjohtaja. Paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia kollegoille tuesta. tuossa tekstille. Meidän pitäisi saada nyt erittäin suuri enemmistö että voisimme lähettää viestin neuvostolle ja jotta voisimme kaikille yrityksille lähettää sellaisen viestin, että nämä asiat täytyy saada sujumaan Euroopan unionissa. Paljon kiitoksia tämän rikkaan keskustelun jälkeen. Haluaisin muistuttaa siitä, että tarkistusten jättämisen takaraja on 12.12. kello 12. Me tarkastelemme 24. tammikuuta näitä tarkistuksia. Me äänestämme tarkistuksessa 21. päivä helmikuuta ensi vuonna niin, että viides päivä maaliskuuta äänestävä liikennevaliokunta voisi täysin ottaa huomioon meidänkin kantamme. Me olemme päässeet näin eh, Ekon valiokunnan työn päätökseen, mutta pyytäisin, että kollegat jäävät tänne saliin, tai ainakin palaavat saliin myöhemmin. Jos mahdollista kello 18.30, sillä meillä tulee olemaan yhteiskokous LIBE-valiokunnan kanssa. Ja tuossa kokouksessa meidän pitäisi komission jäsenen läsnä ollessa tarkastella tätä niin kutsuttua Jourovaan listaa. Tai itse asiassa kyseessähän on näiden ei-yhteistyöhaluisten maiden lista, eli palaamme asiaan piakkoon.